Guten Tag, wir nehmen die Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung. No niin, jatketaan kokousta. Toivotan teidät tervetulleeksi budjetin valvontavaliokunnan kokoukseen. Esityslista on käytössänne. Muutoksia ei ole tiedossa. Toiseksi näette Kont uutislehtisestä käytössä olevat kielet. Lisäksi haluaisin muistuttaa siitä, että budjetin valvontavaliokunnan kokous 14 huhtikuuta on siirretty, lykätty. Me muutamme budjettivaliokunnan kanssa, eli meillä on torstaina äänestys parlamentin budjetista 2014. Vastuuvapaus. Kokousta voi seurata suora toistona ja seuraavana päästään kohtaan kolme. Vastuuvapaus Euroopan parlamentti esittelijä Markus Piipper, joka saa nyt esitellä mietintönsä. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli aika erikoinen kokemus minulle. Eli ennen kuin mietintö esitellään, tulee jo kirjeitä, jossa sanotaan, että ei hyväksytä sisältöä. Eli ehkä selitän muutamia asioita vielä tässä sitten. Ensinnäkin Eli Euroopan parlamentin tilinpäätös. Meillä on 0,3 prosenttia enemmän kuluja kuin edellisenä vuonna. Kolme neljäsosaa varoista menee kolmeen pääluokkaan, esimerkiksi rakennukset ja avustajat. Ja sitten mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen, josta haluaisin kiittää, niin mitään siellä on 0,5 prosentin virhetaso havaittu. Ja mitä tulee palkkojen maksuihin, tehtäviin, pistokokeisiin, niitä pitäisi hiukan laajentaa. Mutta en usko, että on sujuu ihan näin kitkatta. Sitten sisäisen tarkastajan kertomus. Tässäkin on tullut esiin monia myönteisiä seikkoja. Ja erittäin mielenkiintoinen oli se, että meidän pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä kumppanien kanssa, ulkoisten kumppanien kanssa, jotka pystyvät vuosien varrella hallinnoimaan parlamentin tapaista rakennetta, ja silloin voidaan laatu arvioida paremmin. Eli tämä on tärkeä viesti. Eli meidän täytyy aina saada näitä neuvoja. Ja sitten vuoden 2013 vapuu vastauksen seuranta. No, vaaditut säästöt toteutettiin. No, yhdessä kohdassa täytyy ottaa vielä esiin ongelma, joka liittyy ravintolapalveluihin. Siellä on ollut nyt kielteistä hinnanmuodostusta ja mitä tulee avustajiin, virailijoihin, harjoittelijoihin, koska nythän meillä tietyillä aloilla on hinnat nousseet jo Luxemburgin aukion tasolle, ja se nyt varmaan ei ollut tarkoitus. Eli haluamme tarkistaa, että lähenemme hiukan muiden parlamenttien toimintatapaa. Eli pitäisi olla tällaiset kilpailuhankinnat ja sitten toisaalta myöskin hiukan tukea näille aterioille. Tässä ei ole ihan toimittu oikein. Sitten yleinen talousarvio 2014. Se, että säästetään kokouksista. Nythän sitten heinäkuussa jopa juomavesi poistetaan kokoussaleista. Eli meidän pitäisi nyt uudelleen miettiä hiukan näitä säästökohteita, koska eihän tästä paljon säästöjä tule, mutta jos se heikentää kuitenkin ilmapiiriä, niin ei siitä paljon hyötyä ole. Eli meidän pitäisi tätä miettiä kyllä uudelleen. Sitten yleinen vastuuvapaus 2014. Meidän pitäisi miettiä näitä sisäisiä tarkistuksia. Meillähän on nyt enemmän ja väkeä tutkimusyksikössä. Eli ulkoisiin tutkimuksiin ei tarvitse käyttää niin paljon varoja. Ja sitten se, mikä on herättänyt sekä närkästystä, eli miten hallinto antaa yhä enemmän vastuuta yksittäisille jäsenille – Eli haluaisin nyt muistuttaa ja korostaa, että minä en pysty arvioimaan, onko harjoittelija, kun hän näyttää minulle vaikka sairausvakuutustaan, eli onko se ihan kunnossa. Ja sitten minun täytyisi allekirjoittaa. Eli tämä meni hiukan pitkälle. Ja tällaisia esimerkkejä on useita. Eli tässä nyt on mepeille kasattu yhä enemmän vastuuta. Eli Tähän asiaan täytyy puuttua. Sitten vielä vastuuvapaudesta, eli vaalikampanjan aikaiset kulut. No, poliittista toimintaa, esimerkiksi puhemiehen toimintaa SND-ryhmän edustajana, niin tätä roolia oli vaikea harjoittaa täysimittaisesti. Olemme saaneet paljon asiakirjoja, joista käy ilmi, että mitä tulee tämän aikataulun määrittämiseen, koska siellähän mietittiin poliittisia järjestöjä ja ministeripaikkoja ja viikkoja ennen vaaleja. Tätä kritisoitiin ja mielestäni sekin tulisi mainita tässä mietinnössä. Sitten matkakuluista. Niistä pitäisi saada hiukan tarkempia tietoja. Sitten vierailijaryhmistä. Käteismaksut ovat riskialttiita kaikille, jotka ovat tässä mukana, ja me voimme käyttää uusia metodeja ja meidän pitäisi ottaa näitä muita maksuvaihtoehtoja käyttöön, koska emme halua rasittaa henkilöstöämme näillä käteismaksuilla. En nyt tiedä, mitä kollegat ovat tähän sanoneet, mutta ei nyt ainakaan mitään tuhansien eurojen maksuja voida suorittaa käteisellä. Sitten avoimuusrekisteri. On hyvä, että rekisteri on nyt uudistettu, mutta vielä enemmän avoimuutta tarvittaisiin. Eli missä MEPit ovat toimineet esimerkiksi aikaisemmin, tätä voitaisiin hiukan syventää. Eli kuinka yksityiskohtaisesti näitä tietoja pitää tehdä, niin siitä olen valmis vielä neuvottelemaan. Sitten käsittääkseni tässä on pieni käännösvirhe kohdassa, jossa käsitellään sitä, että parlamentissa pitäisi tarkemmin katsoa, millaisia kansalaisjärjestöjä tai ympäristöjärjestöjä päästetään tänne pitämään eri tilaisuuksia. No, en nyt sanoisi, että pitää keskittyä ainoastaan näille alueille, vaan olin kirjoittanut, että mitä tulee taloudelliseen lopaukseen parlamentissa, niin sen lisäksi pitäisi vielä katsoa näitä sosiaalijärjestöjä ja ympäristöjärjestöjä, eli kuka tekee mitä, missä ja milloin. Eli silloin varmasti voimme nähdä, onko näihin liittyy jotain ongelmia. Eli haluaisin keskittyä vain kansalaisjärjestöihin. Siis näin en, ei ole, vaan englanninkielinen versio on tässä kohtaa oikea. Sitten tutkimusyksiköstä. Meidän täytyy yhä enemmän mainostaa tämän pääosaston toimintaa. Meidän pitäisi todeta, että meillä on hieno yksikkö, joka tekee meillä seura, seurastan arviointia ja tutkimuksia ja etukäteisarvioita. Hyödyntäkää tätä enemmän, koska tällä tavalla voimme toimia hiukan komission vastapainona ja teettää omia tutkimuksiamme. Se on keskeisen tärkeää, mutta se tarkoittaa, että henkilöstön valinnassa pitää keskittyä sitten laatuun ja myöskin vähän näihin ideologisiin kysymyksiin. Koska meillähän pitää olla neutraali lähestymistapa tämäkin yksikön osalta. Sitten viestinnän pääosaston. No, nythän on puhuttu tästä MEPPI-rankingista. Ja jos näitä lukuja nyt sitten paljastetaan liittyen tiettyjen tyyppien toimintoihin. Ja sitten meillä on tällaista byrokratiaa yhä enemmän. Eli parlamentin hallinnon pitäisi kyllä pohtia hiukan, millaisia kriteereitä pitää soveltaa meppien toiminnan suhteen näiden tilastotietojen lisäksi. Eli näin monta kertaa on käytänyt puheenvuoron, näin monta lausuntoa tehnyt. Kyllä varmaan laadullisesti on muitakin kriteereitä, joita voidaan käyttää enemmän näissä arvioinneissa. Sitten Euroopan historian talo. No, rakennustyöt ovat taas viivästyneet ja tästä koituu lisäkuluja. Sitten Euroopan parlamentin vierailijakeskus. No, tässä on ollut korotusta nyt 24 prosenttia, vaikka vierailijan määrä on lisääntynyt vain prosentilla. Eli tätä pitää vielä selventää. Ja sitten Lux-palkinto kustannukset olivat nyt kaikkien aikojen korkeimmat. Mehän teetimme tästä arvion. Ja vuonna 2013 vastuuvapauden yhteydessä tehtiin. Ja nyt olemme hiukan tiukempia, eli haluamme, että tällaiset arviot tehdään tämän vuoden toukokuun puoleen välin mennessä. Sen henkilöstön pääosaston naispuolisten johtajien määrä on heikko, eli sille pitää nyt tehdä jotain. Ja sitten näitä paikkoja on edelleen vähennetty suunnitelmien mukaan, mikä on hienoa. Sitten infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto. No, tässä on puhuttu näistä avoinna olevista paikoista ja hallinto on oikealla tiellä PNS-rakennuksen osalta on tapahtunut hyvää edistystä ja tässä on kustannukset osattu, osattu ottaa nyt hyvin huomioon. Ja sitten kun katsotaan tulevaisuuteen, niin kun mietitään tätä strategiaa, niin se ei, sitä ei pitäisi tehdä vain puheenjohtajakokouksessa, vaan siinä pitäisi kaikkien meppien olla jollain tavalla mukana. Sitten tulkkauksen pääosasto Tulkauspalveluita pitää uudistaa. Tästähän neuvotellaan parhaillaan. Ja varmasti kompromissiin päästään lähitulevaisuudessa. Sitten rahoituksen pääosasto. Tässä nyt on katsottu näitä tappioita, joita on syntynyt. Tämä ei koske vain hallintoneuvostoa, vaan kaikkea, joka liittyy hallintotoimiin. Tämä pitää täsmällisemmin vielä määritellä. Eli kun katsotaan näitä yksityisiä vapaaehtoisia eläkerahastoja, niin tämä on kysymys, jota on käsitelty varjoesittelijöiden kanssa. Ja uskon, että hallinnon kanssa pystymme saamaan hiukan enemmän selvyyttä vielä tähän kysymykseen. Sitten innovaation ja teknologisen tuen pääosasto. Meidän täytyy katsoa viestinnän osalta näitä iso standardeja. Meillähän on aika hyvin otettu huomioon nyt esimerkiksi nämä turvallisuustoimenpiteet. Ja tässä kohtaa meidän pitäisi tehdä vielä säännöllisesti jonkinlaisia turvallisuusstressitestejä. Eli sitten turvallisuuden pääosasto Brysselissä ja Strasbourgissa turvallisuusasioita on käsitelty moneen kertaan. Meillä on ollut paljon sisäisiä keskusteluita yksittäisten kaupunkien osalta. No, tämä nyt ei ehkä liity tähän kohtaan, vaan meidän täytyy saada aikaan parannuksia sisäisillä keskusteluilla. Eli minulle tämän mietinnön kannalta on nyt tärkeää, että keskeisissä kohdissa ei toimita vain niukalla enemmistöllä, vaan että tärkeissä asioissa saadaan aikaan kattava enemmistö. Ainakin siihen pyrin esittelijänä ja sitten kun neuvottelemme tarkistuksista, niin ilolla odottelen jo yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Uh, Kiitos paljon. Parlamentin vastuuvapauteen liittyy aina tietyt olosuhteet ja omat aikataulut. Kollega Liberatski on seuraava puhuja. Dziękuję bardzo, przewodnicząca. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, todeta, että olen oikein tyytyväinen yhteistyöstä kollega Markus Piiperin kanssa. Meillä oli useita kokouksia ja ne olivat oikein myönteisiä. Oli oikein mukava kokoontua ja molemmat osapuolet äh, olivat tästä yhtä mieltä ja haluaisin kiittää esittelijää hyvästä ilmapiiristä, hyvästä yhteistyöstä. Nyt haluaisin äh, käsitellä näitä asioita, jotka mielestäni ovat kiinnostavia. Kun ajatellaan parlamentin virheitä tässä, näissä rahoitusnäkymissä, niin näkymät ovat tässä hyvin myönteiset, koska viime vuonna meillä oli 1 prosent, yhden prosentin virhetaso nyt on 0,5 prosenttia. 0,5 prosenttia vielä jää, mutta voidaanhan tämä tulkita niin, että, että virheiden määrä on puolentunut. Tämä on myönteinen asia. Sivulla viisi, jossa viitataan kohtaan kaksi, haluaisin ehdottaa, että siinä sanottaisin englanniksi siellä, missä kun voidaan, että sanottaisin, että kun on olemassa jonkinlaista parantamismarginaalia, ja näin ollen analyysi olisi laajempaa kuin nyt tässä nykyisessä tekstin muodossa – parannukset ovat myönteisiä ja voidaan, olen tyytyväinen, että voidaan tehdä työtä tässä sydämellisessä hengessä, johon viittasin. Nyt haluaisin viitata kohtiin ne 12 ja 14. Mietinnössä siinä puhutaan näistä catering-palveluista. Kuten tiedätte, tämä asia on aika tuore ja joissakin kohdissa todetaan, että olisi tuettava näitä toimijoita koskien sitä, kuinka heidän, niiden olisi hallinnoitava omia työntekijöitään ja kuinka se käy silloin, kun olemme Strasbourgissa sen sijaan, että olisimme täällä Brysselissä, mitä työntekijöiden kanssa silloin tehdään. Tässä tapauksessa olen sitä mieltä, että, su, että suosittuus voisi koskea näitä pieniä keskisuuria alihankkijoita, mutta minun mielestäni meillä ei ole oikeutta syrjiä muita palveluntarjoajia. Täällä on toinen kohta, jota haluaisin käsitellä. Se on kohta 23, 24, 25 ja 26, joihin esittelijä viittasi, ja joissa käsitellään vaaleja sekä Euroopan parlamentin puhemiestä. Pohdin sitä, mitä tapahtuu seuraavissa keskusteluissa, jos muistamme, että kohdassa 23 todetaan, että on hieman vaikea erottaa toisestaan puhemiehen toiminta puhemiehenä ja toisaalta hänen toimintansa ydin kärkiehdokkaana. Minun mielestäni tätä ei pidä turha monimutkaistuttaa, eikä pidä yrittää erotella asioita, joita ei voida erotella puhemies hoitaa tehtävänsä. Enkä usko, että tässä tapauksessa on mitään väärinkäytöksiä tapahtunut. Sitten kohta 24. Mielestäni tämä kohta olisi vedettävä yhteen. Siinä puhutaan lisätiedoista. Erityisesti jos otetaan huomioon, että puhemies itse sanoi, että tiedot, jotka ovat kyselylomakkeissa, ovat perustietoja, ja niiden pohjalta meidän olisi pystyttävä kysymykset muotoilemaan. Sitten kohta 25 tässä on muuttopuhemiehenne tekemät virkamatkat ja niihin kuuluva kiintiö. Kvestoriiden keskuudessa olemme saaneet useita kustannusanalyysipyyntöjä virkamatkojen osalta. Tässä tapauksessa nämä puhemiehen virkkamatkojen kiintiöt ovat todella naurettavan alhoisia. Tai jos niitä verrataan toisiin, mitä saamme. Minun mielestäni tämän ei pitäisi olla ongelma. Sitten kohta 29. Yleis, yleiset kulukorvaukset. Tätä käsittelimme aikaisemmassa mietinnössä, jossa viittasimme avoimuustarpeeseen aina kunhan emme lisää sopimustekoa parlamentissa. Tässä kohdassa esittelijä aivan oikein toteaa, että voisi käydä niin, että, että hallintotoimia tulisi lisää jopa 75. Tätä olisi siis vältettävä. Haluaisinkin tässä toistaa sen, mikä todettiin aikaisemmin vastuuvapauden hyväksymismietinnössä, jossa todettiin, että että edellisen on päästävää nostamatta kustannuksia. Meidän on löydettävä tapa, jolla tämä ratkaistaan. Sitten vierailijaryhmistä haluaisin korostaa sitä, että meillä on täällä tarkistus, joka koskee näitä määrärahasiirtoja vuodelta toiselle. Ja tätä on sovellettu asianmukaisesti. Puhemiehistö on tammikuussa tehnyt uuden yksinkertaistamisehdotuksen ja on ehdottanut, että nämä kustannukset otettaisiin yleisen sihteerikustannuksiin, mutta mitään ratkaisua ei vielä ole. Olemme kesäkuusta asti odottaneet, että tämä asia olisi voitu ratkaista. Tällä hetkellä panamme tyytyväisenä merkille, että on kyllä puhemiehistön puolesta ja pääsihteeristön puolesta tehty työtä niin, että ainakin on pystytty vähentämään näitä, näitä maksuja ja toivomme, että näin voidaan vähentää myös riskejä, joita liittyy näihin käteismaksuihin. Sitten äh, kohta 35 avoimuusrekisteri. Käsittelemme tätä esittelijän kanssa. Jäseninä meidän on täytettävä tällainen lausunto, ja jos nyt tarkoituksena on sitä parantaa tai valmistella uusi, niin sitten meidän on otettava huomioon se, mitä edustaja Piper sanoi. Toisin sanoen, kuinka olisi kohdeltava näitä hallinnon supistuksia ja kuinka se vaikuttaa sitten myös jäseniin. Ja tämä on todellinen ongelma. Tämä on todellinen ongelma, joka edessämme on. Tässä tapauksessa meillä on jäseniä, jotka eivät ole kovinkaan tyytyväisiä, koska meillä on koko ajan yhä enemmän hallinnollisia lomakkeita täytettävänä. Ja käytännössä oletetaan, että kukin jäsen nyt olisi halukas värinkäytöksiin. Hallinto meitä tässä auta missään määrin, vaan tällaista alkuolettamuksesta lähdetään. Tämä ei mitenkään paranna ilmapiiriä jäsenten välillä eikä tilannetta parlamentissa kaiken kaikkiaan. Tämä on asia, jonka esittelijöiden olisi syytä pitää mielessä. Edelleen miettiin, mietinnön esittelijä aivan oikein viittaa täällä eri pääosastoihin. Tämä uusi tutkimuspalveluiden pääosasto on osasto, jossa käsitellään tietoja, joita täällä on käsitelty. Ja siellä pohditaan näitä suurimpia saavutuksia ja kuinka paljon tuloksia on saatu aikaan. Olisi katsottava, missä määrin jäsenet käyttävät tätä pääosastoa tällä hetkellä. Jäsenet eivät ole vielä riittävän tietoisia uusista välineistä, joita meillä on käytössämme. Sitten viestinnän pääosasto jäsenten suhteen. Tämä nykyinen ranking-sivusto on tehty hieman mekaanisesti tässä tapauksessa. Miettinen mainita ei ole kovin tärkeä. Tässä meillähän on 30 mietintö tässä valiokunnassa kaikista virastoista, niin se on hyvin erilainen tilanne kuin Piperin mietintö koskien koko parlamenttia. Edustaja Piperillä oli mietintö. Nyt yhtäkkiä hänelle tuleekin 35 mietintöä, joten tilastossa hän näyttää merkittävämmältä ja toisessa vähemmän merkittävältä. Meidän on katsottava, kuinka käsittelemme näitä ja kuinka voimme kiinnittää tähän asiaan on huomiota. Sitten täällä on ongelma, joka ei varmaankaan yllätä teitä, siitä olemme puhuneet. Kyllä esittelen kanssa se koskee eläkerahastoa ja sen hallintoa. Tämä on kohdassa 72. Jos nyt tarkoituksena on se, että otetaan mukaan meidän oma arviointimme rahaston hallinnoinnista, niin meidän olisi katsottava, kuinka tämä kohta muotoillaan, koska ei voi olla niin, että, että rahaston hallinnon hallinnosta syytyn sysätään rahastolle, vaan ne suhdanteetkin otet, on otettava huomioon. Nämä muut asiat ovat sellaisia, joista esittelen kanssa olen jo puhunut, eikä minulla ole mitään epäilystä siitä, että Meillä on samankaltaiset pyrkimykset investointipolitiikasta Euroopan parlamentissa ja kiinteistöpolitiikasta, rakenne, rakennuspolitiikasta ja turvallisuuspolitiikasta. Haluaisin todeta sen, että noin kaksi vuotta sitten ryhdymme täytäntöönpanemaan Euroopan parlamentissa turvallisuutta yhtenä prioriteetteistamme, koska totesimme, että olisi tällainen mahdollisuus, että, että parlamenttiin kohdistuisi terroristiskuja. Hallinto on pyrkinyt tekemään kaikkensa löytääkseen järkeviä ratkaisuja, jotka olisivat myös tuloksellisia. Ja tässä tapauksessa meillä on 8 kymmenen kohtaa, joita on toteutettu täällä Brysselin rakennuksissa – Täällä on 80 kohtaa, jotka ovat ikään kuin heikkoja kohtia. Jos näitä ei ratkaista, niin investointi turvallisuuteen täällä muualla on aivan yhtä tyhjän kanssa. Joten meidän on päästävä tästä asiasta sopimukseen. Sitten kiinteistöpolitiikan osalta tulemme esittämään eri kysymyksiä koskien rakennusten kustannuksia. Ja meidän on muistettava että, tällä, että kiinteistöpolitiikka on nähtävää 15-20 vuoden jänteellä. Tulevaisuudessa voimme säästää merkittävästi, kun voimme hyödyntää näistä rakennuksista tulevia tuloja, kun niitä voidaan vuokrata ulkopuolelle. Haluaisin kiittää esittelijää ja muita yhteistyöstä ja toivon, että saamme tästä hyvän mietinnön. Minusta tämä vaikuttaa oikein myönteiseltä mietinnöltä ja toivon, että voimme jatkaa keskustelua yhtä ystävällismielisessä ilmapiirissä kuin tähänkin asti. Kiitos, kollega Sarvamaa saa puheenvuoron. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin lyhyesti ensin kiitellä EPPn koordinaattorina esittelijää. Olen melko tyytyväinen. Mielestäni tässä on melko tasapainoinen katsaus. Yleisesti ottaen minä itse pidän siitä, että kun parlamentin vastuuvapaudesta puhutaan, niin oltaisiin mieluummin tiukempia kuin lepsumpia yksinkertaisesta syystä, että meitä katsotaan hyvin tarkkaan. Ja jos me emme tee tässä ihan kaikkeamme, niin me olemme hyvin helppoja hyökkäyksen kohteita. Ja kenelle tahansa. Ihan oikein se on, että kuka tahansa voi hyökätä tällaisessa tilanteessa, että meidän pitää tehdä todella tarkkaa työtä, kun itsestämme puhumme. Ja minulla on vain kolme lyhyttä huomiota itse sisällöstä. Ja menisin suoraan kohtiin 23 viiva 27. Tiedän, että tämä on vähän kuuma peruna suoraan sanottuna ja todellakin uskon, että ihan riippumatta siitä, kuka on parlamentin puhemies ja kuka tahansa sitten on esittelijä, oli poliittinen puolue sitten mikä tahansa – niin meidän täytyy erityisen tarkkaan katsoa tällaisia tapahtumia, kuten ensi kuukaudet vuonna 2014 vaalivuonna siis. Ja täsmällisemmin haluaisin sanoa, että jos tässä on mitään epäilyitä, ilman riippumatta siitä, kenestä on kyse, ja puolustan myöhemmin näitä sanoja varmasti, Ehkä meillä on näin muuna vuonna toinen puhemies, mutta joka tapauksessa haluaisin sanoa, että jos on jotain avoinna olevia kysymyksiä, minun mielestäni on ainoastaan luontevaa ja luontevuuden lisäksi meillä meidän velvollisuutemme esittää kysymykset ja saada niihin kunnon vastaukset. Esimerkiksi 24 kohta kuten arvon edustaja Liberatski esitti, että ehkä tuo toinen puolisko pitäisi poistaa. Mutta jos vastauksissa on jotain puutteita, niin tässä vain halutaan huolehtia siitä, että saadaan kaikki tarvittava tieto käyttöömme. Jos se on kaikki ihan kunnossa, niin ei siinä mitään asiaa silloin hoidettu. Sama koskee kohtaa 26. Luonnoksessa sanotaan pyytää myös konkreettisia tietoja kokouksista, joita ei ole lueteltu kysymyslomakkeen kysymykseen numero 15 annetussa vastauksessa. No kunhan täydennetään sitten vastauksia kohtaan 15, niin asia on hoitunut, voimme kaikki olla ihan rauhallisin mielin. Tämän verran tuosta aiheesta. Toiseksi käteismaksut. Ihan lyhyesti Mielestäni on uskomatonta, että vuonna 2014 ja vielä 2016 nähdään tällaista. Tämä on aivan uskomatonta, siitä on päästävä eriin. Ja sitten käännös, tulkkaus. Tässä varmaan voidaan lisätä keskimääräistä tuottavuutta keskimääräisesti, mutta minun mielestäni tässä pitää toimia nyt hyvin varovaisesti. Ehkä ajatella työn järjestelyitä – koska tulkit ja tulkkauspalvelu ovat ihan sydämessä, tai oikeastaan tämän talon sydän. Ja ilman sydäntä aivot eivät voi toimia, joten tähän pitää kyllä suhtautua hyvin varovaisesti. Kiitos. Te Kollege Jova, bitteschön. Ja, eh, Kollege Javor, Entschuldigung. Kollega Javor, olkaa hyvä. Köszönöm a szót, elnök asszony. <clears throat> Én is szeretném. Kiitoksia. Piperiltä, tai halusin kiittää Piperiä tästä tehdystä työstä ja tämä on todella hyvä mietintö. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä puhuttiin hallinnosta, parlamentin toiminnasta – asetuksista, vierailijaryhmistä, miten hoidetaan nämä vierailijaryhmät. Ja tärkeää täytyy, tärkeää muistaa myöskin se, mitä on sanottu tutkimusyksiköstä. miten pitäisi hyödyntää sitä ja viestiä siitä, että heihin voidaan luottaa. No, pari kommenttia vielä tämän kiitollisuuden lisäksi. Näistä asioista on keskusteltu useaan otteeseen, eli tämä nyt ehkä ei ole mikään yllätys. Nämä on esitetty myöskin pääsihteerille, eli nämä eivät ehkä ole mitään uusia asioita. Mutta ensinnäkin sisäiset säännöt koskien väärinkäytösten paljastajia. Tiettyjen ongelmien jälkeen hyväksymme uudet säännöt, jotka ovat erittäin hyvät mielestäni, ja sisäiset säännöt väärinkäytösten paljastajien osalta ovat nyt selkeämmät ja niitä voidaan soveltaa kunnolla. Se on uutuus. Siinä on kuitenkin edelleen tiettyjä heikkouksia. Ensinnäkin akkreditoidut avustajat. Tämä ei siis suojele avustajia avustajat eivät saa kunnollista suojelua, mitä tulee väärinkäytösten paljastamiseen. Ja sitten toinen asia. Eli nämä kulukorvaukset. On puhuttu usein tästä paikallisten avustajien tilanteesta, eli on valtavia eroja, kun verrataan näitä lukumääriä, kuinka paljon on paikallisia avustajia, eikä se ainoastaan selity työtaakalla. Meillä pitää olla tiukemmat säännöt näissä kysymyksissä, mutta niidenkään avulla ei kuitenkaan pystytä ihan ratkaisemaan tätä tilannetta, eli tätä täytyy vielä työstää. Ja sitten kohdat 29 ja 30. Nyt olemme ehkä vähän väärällä tiellä, kun keskustellaan siitä, että joka ikinen lasku pitäisi tarkastaa parlamentissa yksityiskohtaisesti ja siihen vaadittaisiin sitten taas lisähenkilöstöä. Olen Sarvamaa kanssa samaa mieltä astuussa kansalaisille ja kansalaisilla pitäisi olla käsitys siitä, millä tavalla me käytämme julkisia varoja, eikä tämän vuoksi tarjota mitään lisävirkamiehiä parlamenttiin, vaan meidän pitäisi olla näiden hankintojen suhteen avoimia kansalaisille ja se lisäisi luottamusta parlamenttiin ja parlamentin jäseniin. Sitten vielä pari huomiota ympäristön suojelu. Hiilidioksidipäästöt En nyt tiedä, onko tämä tasapainottaminen otettu huomioon. Meidän pitää nyt katsoa, miten tämä lukema kehittyy. Ja parlamentin jäsenten lisäksi ehkä myöskin vierailijaryhmät tulisi ottaa huomioon, kun lasketaan näitä lopullisia lukemia. Ja lopuksi vielä sukupuolten välinen tasa-arvo. Tästähän on puhuttu usean otteeseen pääsihteerin kanssa ja me katsomme edelleen, että huippuvirkatasolla naiset ovat aliedustettuina. Tilanne on kuitenkin nyt paranemassa, mutta meidän pitää ryhtyä vielä lisätoimiin. 50 prosenttia virkamiehistä ja työntekijöistä parlamentissa on naisia, mutta heitä on sitten paljon vähemmän kuitenkin johtotehtävissä. Ja tätäkin tilannetta voidaan parantaa. Kiitos. Niin, todellakin. Näisten pitäisi olla kiitollisia siitä, että tällainen kohta siellä tekstissä on. Kollega de Jong seuraava puhuja. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon myös esittelijälle. Minusta tässä tekstissä on paljon hyvää, mitä ryhmäni voi tukea, mutta pari kohtaa kommenttia. Hyvä, että kiinnitetään huomiota viestintään, parlamentin viestintään. Tämä on hyvin tärkeä kohta. Harvoin päästään hyvään keskusteluun tästä siitä, miten tehokasta viestintä on. Silloin saadaan kertomuksia vaaleista ja näistä kärkiehdokkaista. Mutta onko tämä tehokasta viestintää ja kuuleeko kansalainen tämän viestin? Tämä on tärkeää. Toisaalta on ajateltava, miten kuluja voidaan leikata, toisaalta miten huolehtia paremmasta tehokkuudesta. Olen samaa mieltä nettisivuista esittelijän kanssa – siihen on käytetty paljon energiaa, että parannettaisiin näitä nettisivuja, mutta monimutkaista tämä tiedon löytäminen on edelleen, vaikka on parlamentissa meppinä työssä, niin vaikea sieltä on omassakin asemassakin löytää tietoa ja paljon hankalampaa sitten tietenkin kansalaisten. Sivujen pitäisi olla mukavat, sieltä pitäisi nopeasti löytää tietoa, saada kunnollinen, nopea, tehokas hakukone. Näin ei toimi nyt. Ja sitten Lux-palkinto, samoin esittelijän ihan oikeilla linjoilla. Joskus olemme ehdottaneet tämän palkinnon, palkinnosta luopumistakin. Ilmeisesti tämä päätös täysistunnossakin hyväksyttiin, mutta sitä ei täytäntöönpanna kuitenkaan. Se on varmasti meille ihan mukava ja kiinnostava muutamalle elokuvan tekijälle myös, mutta tuskin suurelle yleisölle. Sitten parlamentaarium. Se on mielestäni kyllä hyvin onnistunut. Se on saanut hyvän vastaanoton ja myös meidän vierailijaryhmämme ovat hyvin tyytyväisiä tähän vierailijakeskukseen. Vähän outoa kyllä, että kustannukset kasvavat 24 prosenttia, kun kävijämäärä kasvaa prosentilla – Tästä voidaan kantaa varmasti huolta, mutta onkohan mahdollista saada lisätietoa? Ja sitten toinen asia, hallinnollinen taakka. Tärkeää on puhua siitä, että jatkuvasti pyritään siihen, että leikataan hallinnollista taakkaa. Tässä syntyy jännitteitä, kun toisaalta halutaan avoimuutta siinä, miten käytetään varoja, minkälaiset yhteydet on lobbaajiin tai muihin eturyhmiin, mutta kuitenkin niin, että tämä menee mahdollisimman vähän aikaa ja paperia. Ja tässä kyllä on vielä parantamisen varaa täällä parlamentissa. Jos ajatellaan sitä, miten paljon lomakkeita avustajatkin joutuvat pyörittämään, on valtavan suuri. Kyllä tämän hallinnollisen taakan leikkaaminen varmasti olisi mahdollista. Ja suoraan sanottuna, kun katson hallinnollista taakkakeskustelua, jota käydään myös ajatellen ylöistä kulukorvausta, niin keskustelu on eh, ikävää. Ehkä joskus on esitetty, mutta ei viimeksi enää tällaista yleistä, että valvotaan kaikkia, jokaista menoa, mutta tähän mennessä ei ole saatu mitään käsitystä – siitä, mitä kustannuksia tästä valvonnasta syntyy. Tiedän monia kollegoita, jotka samoin kuin itse otetaan lopuksi ulkoinen tilintarkastaja tämän kulukorvauksen käyttöä raportoimaan. Siihen liittyy myös kustannuksia. Ja sitten nämä kahvia, vesi kokouksissa – minä pidän kovasti kahvista. Mielelläni haluaisin kahvia uudestaan kokouksen, mutta en minä pidä huonona sitäkään. Tai ehkä tätä ei tarvitse laittaa sinne päätöslauselmaan, joka menee täysistuntoon. Ehkä tämän voitaisiin pääsihteerin avulla hoitaa sisäisesti. Tulkeista olen kuullut vähän erilaista, kun ajatellaan tuota, miten monta viikkoa viikkotuntia on. Ja yleisesti ottaen vetoaisin sen puolesta, että löydettäisiin sellainen ratkaisu, joka sopisi tulkelle, että tulkit voisivat sen hyväksyä, ettei synny lisää huolta tällä alalla. Sitten avoimuus. Meillä on Gigoldin mietintö. Siinä on paljon parlamentista itsestään. Tämä liittyy myös eri lainsäädäntöön ja sääntöihin. Ja lisäksi Libe-valiokunnassa on mietintö, joka koskee asiakirjojen saatavuutta, myös parlamentin asiakirjojen saatavuutta. Oikeastaan haluaisin esittää sellaisia tarkistuksia, jotka liittyvät tähän. Nämä kaikki suositukset, jotka ovat täällä, ovat ihan paikallaan. Mutta tämä asia on nyt tuollakin esillä. Ja sitten viimeinen kohta omalta kannaltani. Ja se liittyy turvallisuuteen. Kyllä, turvallisuus on kyllä kovin tärkeä asia, mutta jos todella turvallisuutta haluaa, niin silloin pitää kyllä eristää meidät vielä paremmin yhteiskunnasta ja se voi olla hankalaa, kun olemme yhteydessä. Meidän ei pitäisi haluta mennä liian pitkälle tässä siinä, että suljetaan kansalaiset ulkopuolelle. Vierailijaryhmiin voi liittyä riskejä, mutta olisi ikävää, jos kansalaiset yleisö ei pääsisi parlamenttiin ollenkaan. Eli jonkinlainen kultainen keskitie pitäisi löytää. Ymmärrän kyllä toki, että näin aikoina että saatetaan tarvita enemmän turvallisuustoimia kuin aikaisemmin. Kiitos. Kiitos paljon. Viimeinen puhuja, kollega Ajala Sender, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä kollega Piiperiä, joka nyt lopulta antoi tämän ehdotuksensa mietintöluonnokseksi niin, että ymmärrämme, mihin suuntaan hän pyrkii. Haluaisin todeta, että minusta on hieman yllättävää, että juuri nämä kohdat 22-27, että näissä kohdissa juuri pyydetään tietoa, lisää tietoa. Edustajat Piper ei ole pyytänyt tätä tietoa täydentävissä kysymyksissä. Kyllä minulla oli kysymyksiä pääsihteerille ja esitinkin nämä kysymykset. En tiedä sitten, eikö Piper ole niitä ehdottanut vai onko tämä kohta tässä muusta syystä. Haluaisin, että selittäisitte tätä. Voisitteko myös selittää sitä, onko niin, että ennen tarkistusten jättämistä, niin tehän esititte täällä useita kysymyksiä, saitte vastauksia, kaikki ovat kaikki puhemiehen agenda. Hän sanoi, että enimmäkseen kyseessä on ollut kansainväliset virkamatkat. Täällä on Espanja, Suomi, Tanska, olleet vierailulistalla Luxemburg. Täällähän on aika paljon vierailijoita, kun on tavattu EPPn ja Alden liberaalien edustajia sitten Ranska ja Italia. Sielläkin on käyt, tehty. Nämähän ovat maita, joissa sosiaalidemokraatit voittivat, mutta kyllähän vierailun myös Piperin ja liberaalien, liberaalien ja poliittisten kannattajilla, joten en tiedä mitä varten edustaja Piper nyt näkee tämän tällaisena salaliittoteorian omaisena. Voisitteko vähän tätä paremmin selvittää? Jos meille on vastauksia annettu ja selityksen, niin sitten on varmaan hyvä esittää kysymyksiä nyt, kun vielä voidaan tehdä kysymyksiä, vai eikö Piper ehkä ole tehnyt näitä kysymyksiä, vai onko tässä huonoa tahtoa ja hän esittää kysymyksiä jonnekin muualle, minne me muut jäsenet emme ole esittäneet kysymyksiä. Olisi hyvä, jos selittäisitte tämän asian. Sitten kohta 27. Haluaisin, niin tässä muistutetaan, muistutetaan päätöslauselmasta vuodelta 2012. No tämähän muistut, muistuttaa meitä siitä, että tätä päätöslauselmaa EPP ja edustaja Piper käytti keskustelussa iskeäkseen vaalikampanjan aikana puhemiestä vastaan, joka oli silloin myös yksi pääehdokkaista. Juncker ei voinut olla pääehdokkaana, koska hän ei ollut parlamentissa, joten haluaisin, että kertoisitte mitä tällä aiotte tehdä, mitä aiot, mihin pyritte Schulzin osalta. Meille on annettu tällä vastauksia. Jos nyt täältä lasken näitä eri kokouksia Schulzin vierailijoita, vierailukohteita, niin näyttää siltä, että hän on melkein enemmän vierailut muiden kuin oman pol- poliittisen perheeni luona, joten haluaisin pyytää Piiperiltä selityksiä tähän, mikäli ratkaisuja on, niin Eihän tarkoituksena ole kysyä vain kysymisen takia, vaan kysyä siksi, että saataisiin lisätietoja niin kuin me muutkin. Ja jos muistutetaan päätöslauselmasta pari vuotta aikaisemmin, niin mikä siinä, mutta haluaisin muistuttaa, että kyseessä oli päätöslauselma, mitä hyödynnettiin vaalikampanjan aikaisena iskuna, joka olisi parempi unohtaa. Tuo, tuosta käyty keskustelu täysistunnossa oli todella surkea ja lopuksi äänestimme, mitä äänestimme. Edustaja Pirkko Kirkin varmasti oli mukana ja todella pyytäisin, että Piper hyväksyy parlamentin äänestystuloksen. Sitten täällä jotenkin huolia EPRS, tämän tutkimuspääosasto. Kiitän Piperiä siitä, että hän siitä huole, huolehtii. Hän on huolissaan näistä puolueettomista kannoista. Mitä hän te nyt sitten äh, äh, tarkoitatte, että uskotteko liberaali äh, uskon tunnustukseen vai SND uskon tunnustukseen vai mihin asiantuntijoihin? Niin, no, olen kuitenkin nyt aika huolissani tästä pääsihteeristä luomasta alueesta sen sijaan, että annettaisiin voimaa ja tuettaisiin ydintoimintaa eli valiokuntia ja niiden sihteeristöjä, niin yritetään nyt jotenkin kääntyä yksittäisten jäsenten puoleen. Olemme toki kunnioitettavia, mutta tulemme poliittista ryhmistä yleensä ja näinhän politiikkaa Euroopassa hoidetaan. No varmaan ne Yhdysvalloissa kukin pelaa omaa pussiin ja niinhän me näemme, että tuloksetkin näkyvät sen suuntaisena, mutta me Euroopassa toimimme paljon perheiden piirissä ja siksi eh, se, niiden kautta olisi syytä toimia. En tiedä, mitä Piper kannattaa. Haluaako hän vahvistaa valiokuntia vai yksittäisiä jäseniä? Sitten tulkkauksesta. Sitä siellä hallinnollista puolta on viime vuosina liikaa vahvistettu ja sen sijaan olemme unohtaneet eh, tämän itse tulkkauksen ammattikunnan vahvistamiseen. On tunnustettava, että nykytilanne, aivan kuten lentäjienkin ohdolta, ei voida laskea näitä työtunteja samalla tavalla, vaan on huomioitava myös valmisteluaika, niin kuin tehdään esimerkiksi opettajien tai muiden ammattien kohdalla. Haluaisin, että voisimme olla varmoja siitä, että kansallisten parlamenttien toimistot, jotka ovat täällä parlamentissa, niin maksavat vuokraa tai jonkinlaista molemminpuolisuutta olisi. Meillähän on toimistoja, onko meillä toimistoja kaikissa parlamentissa ilmaiseksi vai maksammeko niistä? Ja toisinpäin, niin ne, ne kansalliset parlamentit, jotka ovat täällä pitävät toimistoa, niin mikä on heidän tilanteensa, maksavatko he näistä tiloista vai eivätkä. Ja sitten lopuksi haluaisin kysyä tästä kontradiktorisesta menettelystä, josta sisäinen tarkastaja meille aikaisemmin puhun. Kiitoksia. Ja, ich habe mich selbst jetzt doch auch noch auf die... Niin, laitoin itsenikin vielä puhujalistalle. Haluaisin sanoa, että kyllä tämä olisi huonompikin voinut olla tämä mietintö. Joten mielestäni tämä on onnistunut melko hyvin. Kollega Ayala Sender puhui siitä, mitä tässä sanotaan parlamentin puhemiestä ja hänen kaksinaista roolistaan. viime vuonna vastuvapauden yhteydessä tästä asiasta jo todettiin hyvin selkeästi ja otettiin kantaa täysistunnossa ja vaadittiin avoimuutta, joten varmasti tämä vaatimus voidaan ottaa vielä huomioon, se on ihan oikeutettua. Pari seikkaa vielä. Ehkä tarkistus tai pari voisi olla kohdallaan. Henkilöstösääntön muutos 2014, 40 tunnin työviikon käyttöönotto. Tässä saatiin lisätyöaikaa ja haluaisin mielelläni saada tässä nyt jonkinlaisen laskelman siitä, mitä on voitettu työajassa ja sitten leikattu 5 prosenttia henkilöstä, eli minkälainen tasapaino tästä on syntynyt. Poliittisten puolueiden kysymys varmasti kuuluu vielä esiin esityslistalle. Meidän on huolehdittava siitä, että ne maksut, joita poliittisille puolueille menee. Tämä kysymys on vielä otettava esiin. Ja sitten nämä sopimukset, niiden sopimukset, jotka ovat pitkäaikaisilla sopimuksilla Strasbourgissa. Tässäkin on kysymyksiä veronmaksajilla, samoin kuin tietenkin eläkerahastoon liittyen. Eläkerahastossa todella meidän on nyt vaadittava sitä, että saamme oikeudellisen analyysin siitä, miten pitkälti nyt vielä pitää muuttaa maksuja eläkerahastoon, koska on selvää, että sieltä vähitellen rahat loppuvat. On selvää, että eläkerahasto, joka on lähes konkurssissa, ei voi esittää ikään kuin tällaista tilannetta ei ole luvassa. Kyllä kai nyt pitää ajatella, mitä tehdään tulevien eläkkeiden osalta, mutta pitäisikö ajatella myös maksuja tämänhetkisiltä mepeiltä. Siksi pidän todella ikävänä sitä, että vaatimus, joka meiltä esitettiin jo viime vuonna, on vielä jäänyt ilman vastausta ajatellen tulevien jäsenten maksuja. Tämä kysymys on ollut yhteisen tuomioistuimessakin. Nyt pitää toimia nopeasti. Tässä on valtava vaje. Tämä asia on ymmärrettävä nyt kunnolla. Tulevissa monivuotisissa rahoituskehyksissä, kun ajatellaan eläkkeitä, kun ajatellaan erityissääntöjä ranskalaisille ja italialaisille tätä rahastoa, kun ajatellaan, että eivät ole italialaiset ja ranskalaiset samoin kuin muut samantyyppisesti kuin kansallisten parlamenttien jäsenten osalta, vaan näiden osalta on lykätty tämä Eurooppaan. Eli tällaisten vanhojen tapausten osalta tarvitaan puoli miljardia euroa tuleviin rahoituskehyksiin noin tuhannelle edunsaajalle. Ja tämä keskustelu tuntuu nyt jo mielenkiintoiselta ennalta. Ja sitten varmasti kysytään, mitä kaikkea olemme jo tehneet, jotta jotenkin ainakin hallinnoitaisiin tätä tulevaa ongelmaa. Eli todella neuvoisin nyt vaatimaan tätä kohtaa. Mielestäni se, mitä vapaaehtoisesta eläkerahastosta on esitetty, on ihan alarajoilla, kun ajatellaan, mitä ainakin on vaadittava. Joten kyllä varmasti on hyvä ainakin tämän verran vaatia. Anteeksi, kollega Stavski on pyytänyt vielä puheenvuoroa. Anteeksi, Tomas. For the translation, I didn't understood how much... En oikein ymmärtänyt tästä tulkauksesta, että paljonko tarvitsemme ranskalaisia ja italialaisia varten. Voluntary pension... Vapaaehtoinen eläkerahasto plus italialaiset ja ranskalaiset. Ja kuinka paljon on kysymys? Agrikoiden puoli miljardia. Puoli miljardia, tällainen luku on. Kyllä, ja teillä myös käytössänne. Ei kyllä tästä arvioinnista. Tämä keskustelu on ollut käynnissä nyt kymmenen vuotta. Olen ollut 12 vuotta jäsenenä. Se on ollut kymmenen vuotta keskustelun aiheena. Stavski. Ja bych chtěl nejdříve poděkovat. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Piperiä tästä mietinnöstä henkilökohtaisesti annan hänelle täydet pisteet siitä, että hän puhui tästä rankingista. Hän saa minulta ainakin siitä lisäpisteitä, mutta no, vitsit sikseen. Strasbourg. Tämä on todella perustavanlaatuinen kysymys ja meidän täytyy nyt miettiä, että silloin kun emme siellä kokousta, niin voisivatko muut eurooppalaiset instituutiot käyttää rakennuksia Strasbourgissa? Meillä on nämä kaksi rakennusta, eikä mitenkään pyritä siihen, että parlamentti toimisi vain yhdessä rakennuksessa, niin täytyy jotenkin hyödyntää toistakin rakennusta. Eli tämä pitää erikseen ottaa esiin mietinnössä. Ja olen vakuuttunut siitä, että myöskin Markus Piper vielä käsittelee tätä asiaa mietinnössään. Ja sitten toinen asia, josta puheenjohtaja jo mainitsikin, eli eläkerahasto. Olen samaa mieltä kuin kollega Sarvamaa. Eli meidän pitää olla se toimielin, jossa kaikki on avointa, kaikki on näkyvillä. Ja ei tämä rahasto voi meidän silmimme edessä tyhjentyä. Mehän me olemme pitkään jo tietäneet näistä asioista ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tämän vuoden puolella tämä tilanne ratkaistaan ja sitten katsotaan näitä palveluita, joita ehkä leikataan, tai sitten täytyy uudistaa tämä rahasto perinpohjaisesti. Ja sitten korvaukset vireilijäryhmille. En tiedä, miksi on näitä käteismaksuja. Varmasti jo pitkään olisi voitu tehdä tilisiirtoja ja meidän täytyy nyt korostaa sitä, että ensi vuodesta lähtien kaikki tehdään tilisiirtojen kautta. Hallinnollisesti se on helppo toteuttaa ja se parantaisi myöskin avoimuutta ja seurattavuutta. Eli haluaisin kiittää Piiperiä monista hyvistä ehdotuksista ja korkealaatuisesta mietinnöstä. Kiitoksia. Der Berichterstatter zum Abschluss. Esittelijä saa loppupuheenvuoron, olkaa hyvä. Ja Thomas, danke für die... Niin Thomas, kiitos sadasta pisteestä. En tiedä, koska pääsen käyttämään näitä omassa elämässäni, mutta tämä oli avuksi varmasti kiitos. Samoin kuin kollegoiden kommentit, kiitos paljon. En lähde nyt yksityiskohtaisesti vastaamaan. Inge, kun puheenjohtaja sanoi, että tämä mietintö olisi voinut olla huonompikin, niin tässä on aivan valtavat kehut selvästi minulle. Mukava kuulla. Ja kollega Ajala Sender. O, onpa mahtavaa, että nyt esitetään, että minulla on salaliittoteorioita tässä käynnissä. Voi hyvänen aika. Minulla olisi ehkä vastakysymys te puhuitte Schultzin esivaalikampanjasta. Mikähän esivaalikampanja hänellä taitaa olla nyt, onkaan nyt menossa, en tuota ihan ymmärtänyt. Meillä on kyse siitä, että jotkut asiat on julkisesti esitettävä ja kaikkiin kysymyksiin ei ole vielä kunnon vastausta saatu. En tiedä, tuleeko tähän vielä jotain lisäyksiä asioita, joita emme tienneet, mutta meidän velvollisuutemme on kysyä tarkkaan. Kollega on oikeassa sinä, että eihän tässä mitään dramaattista ole sinänsä, kun kaiken kaikkiaan asiat voidaan yleensä hyvin perustella. Me olemme vain tietää vähän lisää. Ja loppujen lopuksi varmasti voimme sopia ihan järkevästä mietinnöstä. Ei kai tässä haluta mitään salaliittoa teorioita tai liittyä ketään vastaan ajaa. Muista kysymyksistä ehkä yksi asia vielä. Että olemme ulkoisen kannanoton tähän eläkerahastoon. Se on ollut ihan selvä vaatimus jo viimeksi, että ulkoinen tarkastus sanottaisi, mitä on muutettava, mitä voidaan vielä muuttaa – Tätä vaaditaan nyt viivytyksettä ja suhtaudun luottavaisesti siihen, että vapaaehtoisesta eläkerastosta saadaan pian uutta tietoa. Tämäkin on Me Voi antaa tämän asian jäädä sikseen kuuden, se on tulevan vuoden aikana, vaan kysymyksiä on esitettävä. Muuten herättää ikävään todellisuuteen vuonna 2020-2021 ja niin edelleen. Kylläkään silloin ihmetellään, jos emme olisi koskaan tätä kysymystä esittäneet. Viimeksi tämä vaatimus esitettiin nyt hiukan kriittis- vaativammin vielä ja etenemme ehkä askeleen verran. Kiitos oikein paljon. Mielelläni järjestän varjoesittelijöiden kokouksia. Varmasti voimme saada hyvän lopputuloksen yhdessä aikaan. Kiitos. Ja vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Kiitos paljon. Näin päästiin tämän esityslistan lop- kohdan loppuun. Nyt seuraava aihe tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus ja erityiskertomuksiin liittyvä seurantakertomus toivotan tervetulleeksi. Edustaja Kaadefin vastuussa olevan jäsenen tilintarkastustuomioistuimesta olen itse esittelijä ja haluaisin antaa suoraan teille puheenvuoron edustaja Kaadef tilintarkastustuomioistuimesta. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja kontvaliokunnan jäseniä kutsusta tulee esittelemään tämän kertomukseen koskien suosituksiemme seurantaa, koskien näitä erityiskertomuksia. Meillä on ollut 25 erityiskertomusta vuosittain, joskus vähän enemmän, joskus enemmän. 4-6 suositusta kussakin. Enimmäkseen ne on suunnattu komissiolle. Tietenkin haluamme seurata näitä suosituksia ja katsoa, kuinka niitä on täytäntöön pantu. Vuodesta 2012 alkaen olemme raportoineet erityiskertomusta seurannasta konsolidoidusti, joko erityiskertomuksen muodossa tai ottamalla mukaan vuosikertomukseen erityinen osio tätä varten. Tämän vuoden harjoituksessa. Meillä on kahdeksan erityiskertomuksia, ne on 44 suositusta. Sen valittiin analysoitavaksi. Nämä julkaisten 2009-2012 näistä suosituksista. Suurin osa suosituksista olivat toimia, joiden osalta saattoimme todeta, että komissio oli kokonaan tai melkein kokonaan näitä täytäntöön pannut joten näillä kertomuksilla ja parlamentin keskustelulla on vaikutusta useimmista. Useissa kertomuksissa puhuttiin komission toiminnasta ja erityisesti puhuttiin valtion tuen valvonnasta ja tukitoimista komission tuot, tuloksellisuusjärjestelmät ovat parantaneet ja tuottaa jäsenvaltioilla on kuitenkin vielä vaikeuksia tuottaa luotettavaa tietoa näistä. Sitten suositusten seurannasta. Meillä on tämä RAD-sovellus ollut käytössä. Me olemme todenneet seurantajärjestelmistä, että joitakin parannuksia on tapahtunut kirjausketjussa ja siitä olisi hyötyä raportoinnista. Komission on paremmin selvitettävä täytäntöönpano vuosikertomuksessaan ja arvioida suosituksia on paremmin, kun kyseessä on osittain täytäntöönpannut suositukset. Myös jäsenvaltioiden puolella on kiinnitettävä huomiota 2015 vuosikertomuksessa tulemme tähän palaamaan itsekin. Olemme lukeneet tarkkaan työasiakirjan, eikä siinä ole juurikaan nokan koputtamista. Työasiakirja voidaan tosin tulkita niin, että komission ja TTT pitäisi olla yhtä mieltä löydöksistä. Kun ajatellaan tarkastusten ohje, ohje, ohjeita, niin eihän meidän ei ole todettu, että tarkasteltavan kohteen ja tarkastelijan pitäisi päästä samalle su- samoihin tuloksiin, mutta on tärkeää, että kuunnellaan näkemyksiä ja korjataan suuntaa, mutta johtopäätökset ovat omia. Sitten seuranta jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeä asia. Teemme alustavaa työtä, arvioimme tilannetta tällä viikolla. Pyydämme kahdelta jäseneltä tietoja ja tiedostelmien tietoisuutta ja reaktioita TTTn suosituksiin ja, ja sitten julkaisemme tulokset seuraavan vuosikertomuksen yhteydessä. Tässäpä olikin kaikki. Kiitoksia puheenjohtaja kertomuksemme lukemisesta ja puheenvuoroni kuuntelusta. Kiitos oikein paljon, herra Kiitos tästä mielenkiintoista kertomuksesta ei saa unohtaa vanhoja asioita tietenkään, kun aina tulee uutta. Tämä on horisontaalinen kertomus ja oikeastaan koko ajan ajattelin, mitä komissio haluaa tästä sanoa. Sen kuulemme hetken kuluttua, mutta työasiakirjan esittelijänä haluaisin viitata muutamaan seikkaan. Vastuuvapauskysymyksessä, jos puhutaan komission kanssa, niin aina selvitetään, että siellä suhtaudutaan vakavasti asioihin. Nyt kun olen lukenut tämän, no siis aluksi on sanottava, että tähän mennessä olen aina tämän vakuuttelun uskonut. Ja olin vähän yllättynyt, kun luin täältä, että IT-järjestelmä, RAD-suositukset, toimet, vastuuvapaus, 11.24 seurantajärjestelmän kriteerien osalta oli sellaisia, joissa oli jotain ongelmia. Eli aika suuri määrä, eli ei kunnollisia tarkistuksia tai ei kunnollisesti noudatettu suosituksia, joita tilintarkastustuomioistuin antaa jäsenvaltioille. Täytäntöönpanossa koko järjestelmä arvioidaan liian korkealle tasolle ja miten indikaattoreita tietoja, joten melko vähän voidaan sanoa siitä, miten tehokasta seuranta lopulta on. Minun on myönnettävä, että olen tästä vähän yllättynyt kun olin uskonut. No, olin oikeastaan uskonut, mitä sanotte. Ja sitten ymmärsin, että tämä oli virhe, kun mitään ei pitäisi koskaan uskoa. Tämä oli minun johtopäätökseni ja ikävä näin, koska minäkin mielelläni jotain haluaisin joskus uskoa. 86 suositusta erityiskertomuksista ja näistä puhutaan niin, että tintarkastustuomioistuin sanoi, että jotkut on osittain täytäntöön pantu mutta kuitenkaan muutoksia RADssä ei ole. Mielenkiintoista tämä raportointijärjestelmän ongelmaseikka. Eli jos raportointi ei toimi, niin johtopäätöksetkään eivät voi olla oikeita. Eli jos joku komissiosta on vapaaehtoinen vastaamaan näihin kysymyksiin, niin haluaisin kysyä, mitä on nyt tehty? EASOstakin on joku paikalla. Eli mitä on tehty järjestelmässä, jotta voitaisiin näitä asioita korjata? Miten kuusi 44 suosituksesta on jäänyt nyt tarkastamatta? Olisi tärkeää, että komissio selvittäisi johtopäätöksiä vielä tästä kertomuksesta vielä. Ja sitten tilintarkastustuomioistuimen vaatimus, että harmonisoidaan arviointikategorioita ja uudelleen edelleen kehitetään järjestelmää. Olisi mielenkiintoista kuulla, minkälaisia suunnitelmia teillä siellä on. Ja olisi varmasti myös tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin puhuisi omasta seurannasta. Olisiko se mahdollista, kun ajatellaan, että tässä on ihan suurista puutteista kyse. että Tätä olisi varmasti tärkeää seurata, eikä jättää tilintarkastettavalle kokonaan. Ehkä tämä olisi tärkeää ajatus pitää mielessä. Tämä olisi kysymykseni Anna Cardiffille. Kollega Aila Sender pyysi puheenvuoroa sitten komissio. Si, ähm, Kiitoksia. Suuret kiitokset näistä selvityksistä tilintarkastustuomioistuimelle ja kiitoksia tästä kertomuksesta. Haluaisin tietää, mitä, onko olemassa jonkinlainen automaattinen järjestelmä – esimerkiksi internetin kautta. Automaattiset järjestelmät toimivat vain, jos joku syöttää sinne tietoja ja, ja siinähän kohtaa tulee sitten mukaan niin himmelliset virheet. Ja siinä nähdään myös se, onko järjestelmällä toisen tyyppiset puitteet, joka mahdollistaa poliittisemman seurannan. Joten haluaisin tietää, kuinka tätä ehdotusta on har- harkittu. Sitten tämä kohta neljä. Haluaisin kysyä tältä puheenjohtajalta ja TTTltä. Toteatte, että olette tyytymättömiä tähän kontradiktoriseen menettelyyn. Meillähän siitä usean kertaan puhuttu ja se on tietenkin osa tarkastusta. Aikaisemmin meillä on ollut ongelmia, jotka koskevat lähinnä määräaikoja sekä tuomioistuimessa että komissiossa olemme kiristäneet aikatauluja, emmekä tiedä olemmeko auttaneet vai päinvastoin. Tässä aikaisemminhan kontradiktorisessa menettelyssä oli hyvin lyhyet määräajat ja se oli usein kesällä ja tässä oli kaikenlaisia logistisia ongelmia, joiden takia oli vaikeampi se suorittaa, mutta haluaisin, että olisimme varmoja, että tiedämme, mistä puhumme, kun, kun puhumme tästä kontra kontradiktorisesta menettelystä. Tiedän, että kaikissa tarkistuksissa on tällainen kontradiktorinen menettely. Se on osa tilintarkastusmenettelyä. Ja haluaisin olla varma siitä, että emme nyt tällä tarkoita, että me halua tällaista kontradiktorista menettelyä, koska kyllähän se tarvitaan muutossa tapauksessa, että me ei olisi mikään tarkastus ollenkaan. Joten haluaisin vain varmistaa, mitä, mihin viitataan tässä kohdassa neljä ja mikä on tilintarkastustuomioistuimen näkemys. Für die EU-Kommission, Herr Generaldirektor. Komission jäsen. Ja tämä Ögele nimissä, ilmeisesti koko komission nimissä myös, olkaa hyvä. Uh, as you have said. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten totesitte vapu, vastuuvapauskeskustelun yhteydessä, niin tämä kertomus olisi voinut olla paljon pahempi. Tämä on melko myönteinen teksti ja myöskin Cardiffin puheenvuorosta päättelen samaa. 89 prosenttia suosituksista on pantu täytäntöön kokonaan tai valtaosin, ja se on aika hyvä lukema. Olen käynyt läpi kaikki nämä yksityiset kohdat, joissa on komission ja tilintarkastustoimijoiden tuomioistuimen välillä erimielisyyksiä. Ja tämä on kyllä hieno linja, mitä tulee näihin suosituksiin, jotka on pantu täytäntöön kokonaan tai osittain. Eli mikä on kokonaan tai osittain, tämä ero on aika pieni. Komissio on hyväksynyt kaikki suositukset, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt erityiskertomuksessa, myöskin sen, joka liittyy tähän asiaan, josta juuri keskustelitte, ja tämä RAT-järjestelmä, Mekin katsomme, että komissio on edennyt huomattavasti viime vuosina ja kuukausina, mutta vielä on parantamisen varaa, jotta järjestelmä kunnolla heijastelisi tämänhetkistä tilannetta suositusten osalta. Järjestelmän aika monimutkainen, koska siinä ovat mukana kaikki komission pääosastot ja sitten sitä hallinnoidaan budjetin pääosastolla. Ja se tietysti sitten heijastelee sitä, millä tavalla komissio ja tilintarkastustoimistojen eivät ole löytäneet sopua siitä, miten suositus on annettu. No sitten korostaisin, että me suhtaudumme näihin asioihin vakavasti. Ja voitte kyllä uskoa tämän, mitä nyt sanon komission puolesta. Eli me suhtaudumme näihin kysymyksiin vakavasti, koska erityiskertomukset ovat erittäin hyvä väline joiden avulla voidaan tarkastella tiettyjä politiikan aloja ja niillä toteutettavia toimia. Jokin aika sitten komissio ja tilintarkastustuomioistuin perustivat työryhmän ja tulevaisuudessa työryhmä voisi olla hyvä väline, jonka kautta voidaan keskustella näistä asioista tilintarkastustuomioistuimen kanssa, kun kyse on kiistoista, tai epäselvistä asioista. Eli tästä on ehkä apua tulevaisuudessa. Ja tästä tilintarkastustuomioistuin on samaa mieltä. Jos teillä on muita kysymyksiä, niin edustan täällä komissiota, mutta täällä on kollegoita eri pääosastoista sitten vastata täsmällisempiin kysymyksiin, jotka ovat tulleet esille tässä erityiskertomuksessa. Kiitos. No, jompikumpi tässä ei näe tätä asiaa nyt ihan oikein meistä. Minäkin olen katsonut tätä 44 suositusta kahdeksassa erityiskertomuksessa. Kolme ei ollut enää relevanttia. Muut 38-60 prosenttia täysin täytäntöön pantiin. Ihan hyvä. Kyllä, ihan totta sanon sen täällä. 29 pitkälti täytäntöön pantua ja pistitte nämä, ynnäsitte nämä 98 prosenttia. Ei, en ole samaa mieltä. 8 prosenttia osittain täytäntöön pantu, muutama ei ollenkaan. No niistä ei tarvitse nyt puhua, mutta jos tässä järjestelmässä on ongelmia, miten hyvä tämä raadijärjestelmä nyt on, kun ristiriitaa tässä, tästä järjestelmästä on jos järjestelmä ei toimi, niin se tietenkin vaikuttaa myös tuloksiin. Se tässä on minulle tärkeää. Miten luotettava tämä järjestelmä on? Miten luotettavia nämä luvut, joita esitettiin? Voisitteko tähän vastata? Kiitos. Yeah, thank you. I'm... Kiitoksia. En nyt pysty vastustamaan sitä, mitä erityiskertomuksessa on, koska muuten emme olisi päässeet yksimielisyyteen suosituksesta. Eli me tarkastelemme huolellisesti näitä ongelmia. Ja sitten ponnistelemme, jotta voimme parantaa sisäistä tietojen vaihtoa eri pääosastojen ja keskusyksiköiden välillä, jotka pyörittävät tätä RAD-järjestelmää. Mutta todellisuus on nyt sellainen, että me olemme saaneet viestin tilintarkastustuomioistuimelta tuomioistuimelta todellisesta tilanteesta, mitä tulee näihin 44 suositukseen tässä erityiskertomuksessa. Ja ehkä järjestelmä ei ole täydellinen, mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että suositusten täytäntöönpano on aika pitkällä. Oli sitten 60 plus 29 tai 89 prosenttia on pantu kokonaan tai osittain täytäntöön. Se on aika vaikuttava lukema, joka osoittaa, että komissio on suhtautunut hyvin vakavasti siihen, että noudatetaan näitä suosituksia, joista komissikin oli samaa mieltä. Kiitos. Cardiff. Thank you. Well, I don't think we... Kiitoksia. No, en usko, että olemme eri mieltä siitä, että komissio ei käsittelisi näitä asioita vakavasti. Tämä on järjestelmä, jonka tarkoituksena oli seurata vastuuvapausmenettelyä ja sitten sitä on kehitetty niin, että siinä seurattaisiin myös Euroopan tilin suosituksia ja sisäisiä suosituksia, joten sitä ei itse asiassa ole suunniteltu tarkastussuositusten seuraamiseksi. Tämä on ehkä yksi ongelma. Mitä tässä voitaisiin parantaa? No se sanotaankin kertomuksessa käsittääkseni. Meillä on tämä roskaa sisään, roskaa ulos kyllähän meidän on parannettavaa inputtia niin, että saamme sitten parempia tuloksia ja luotettavampia asiakirjoja, joissa kuvaillaan, mitä on tehty, kun on seurattu tiettyjä suosituksia. Ne olisi järjestelmällisemmin otettava tuohon RAD-järjestelmän mukaan. Olisi myös paremmin arvioitava näitä täytäntöpanosuosituksia. Meillähän on yhteinen työryhmä, joka työstää tätä. Ei ole niin, että ei komissio tai TTT ei olisi tietoinen velvoitteesta. Kyllä meillä on käsitys siitä, mitä olisi parannettava. Jos voimme auttaa, niin autamme ja komission on että me, kaikki meidän suosituksemme. Ne tietenkin myös tulevat tähän RAD-sovelluksen aikana, nyt olemme toivokkailla mielellä Tämä ei ole tarkastus, jossa sanotaan, että meillä on toivoton järjestelmä, joka on heitettävä roskakoriin, vaan kyllä sitä voidaan parantaa ja sitä voidaan käyttää paremmin. Me tilintarkastustuomioistuimissa ja erityisesti parannissa voimme sitä paremmin hyödyntää. Kiitoksia. Warum machen Sie kein eigenes follow up Mutta eikö teillä ole omaa seurantajärjestelmää? Excuse me, I, I missed... Anteeksi, en kuullut kysymystä. Niin kysyin jo aikaisemmin sitä, eikö tilintarkastustuomioistuimella ole oma seurantajärjestelmää? No, koska tämä vaatisi, että hallinnoisimme koko seurantaa itse asiassa. Meillä on järjestelmät, joilla hoidetaan seurantaa, tai monella tapaa oikeastaan esimerkiksi tämän vuosittaisen prosessin kautta. Seurantaa tapahtuu myös yksittäisten politiikan alojen tai budjettialojen kautta niin, että katsotaan uudestaan tilintarkastusta tietyissä kysymyksissä, jos riskiarviomme niin esittävät. Ja komission seurantaa tarkasteltaessa meidän on noudatettava omia me tässä, eli melko paljon seurantaa mielestäni teemme. Mutta tilintarkastusstandardit tätä työtä meiltä vaativat. Jos meillä on paranta, parannettavaa, niin tietenkin teemme näitä ehdotuksia. Samoin kuin työryhmä, jonka mainitsin, me kehittelemme tällä hetkellä omaa seurantatietokantamme. No, en halua luvata, mutta toivomme, että se on toiminnassa tämän vuoden loppuun mennessä ainakin ensi vuoden alkupuolella. Mielenkiintoista. Voisitko kertoa, mitä sinne tietopankkiin tulee? Well, I can, uh, but I can also... Niin, voin ehkä antaa puheenvuoron asiantuntijalle, joka antaa tästä paljon täsmäisemmän vastauksen, eli Sweeney. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä tietokanta, joka luodaan, sisältää kaikki suositukset liittyen tilinpitoon, tilintarkastuksiin ja kaikkiin toimiin, joita komissio on tehnyt, joka liittyy seurantaan. Toivottavasti pystymme käyttämään tietokantaa analyyseihin sen suhteen, mitä on tehty tiettynä ajanjaksona, jotta voimme nähdä, millaisia vaikutuksia näillä kertomuksilla on budjetin hallinnoimiseen. Kiitos. Prima, da freuen Hienoa. Kiitos, tätä odotamme innolla. Komission edustajat, haluatteko vielä täsmentää jonkun pääosaston nimissä? Irgendwie hatte man nie einer Lust. Ei vaan täysin harmonia, kukaan ei halua mitään sanoa. Tämä kyllä aika hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos on erityiskysymyksiä koskien suosituksia, josta tässä puhutaan, kun tilintarkastustuomio sanoi osittain, me sanomme täysin, niin sitten tietenkin voisimme vastata, mutta yleisistä asioista, kun ajatellaan radia tai sitä, kuinka olemme vastanneet tieteen teen suosituksiin, niin kyllä nämä ovat selkeitä. Me hyväksymme suositukset ja teemme työtä niiden osalta jatkossa. Ja vielen Dank, niin, kiitos paljon. Meillä menee varmasti vähän aikaa tämän järjestelmän tarkkaan selvittämiseen. Kiitos oikein paljon. Tämä esityslistan kohta on käsitelty loppuun. Seuraava esityslistan kohta. Anteeksi, Martina, anteeksi. Thank you. I just want to thank you for... Ihan lyhyesti. Halusin vain kiittää tästä kertomuksesta ja suosituksista. Pidän niistä todella. Otan huomioon ja toivon ottamaan työssä nämä huomioon vastuuvapauden osalta. Kiitos siis. Näin. Pääsimme loppuun tämän esityslistan kohdan osalta. Seuraava kohta on lausuntoluonnos. Aiheena kansainväliset tilinpäätöstandardit. Meillä on tässä lausunto talousasioiden valiokuntaan. Esittelijä Czarneski saa heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi täytyy sanoa, että mitä tulee kansainvälisiin tilinpäätöstandardeihin, ja S, niin tarvitteena on harmonisoida yritysten tilinpäätöksiä. Me haluamme vahvistaa niiden vertailtavuutta ja avoimuutta rahoitustietojen osalta. Ja on myös todettava, IFRS on hyvin monimutkainen järjestelmä ja sieltä pitää tehdä kunnollinen kustannushyöty analyysi ja vaikutusten arviointi. EFRAGin eli tilinpäätösraportoinnin neuvontavan ryhmän rooli osoittaa, millainen vaikutus Euroopalla on, kun nyt käydään keskusteluita globaaleista tilinpäätösstandardeista. Ja täytyy sanoa, että se mitä on opittu täytäntöönpanosta – tilinpäätöstandardien ja tilinpäätöstandardien säätiön osalta niitä pitäisi käsitellä julkisella alalla ja ne voivat olla viitearvoja, joita hyödynnetään jäsenvaltioissa, kun kehitetään Euroopan tilinpäätöstandardeja julkisella sektorilla. Tilinpäätösjärjestelmien uudistaminen ja järjestelmä, joka pohjautuu yhteisesti hyväksytyille standardeille, johtaa parempaan avoimuuteen ja vertailtavuuteen julkisten tilien osalta jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Tämä ehkä tuntui vähän pitkäyteistä aiheelta, mutta valtavan tärkeä se on, koska tämä koskee tilinpäätöstandardeja, myös EPSAS ja julkishallinnon eurooppalaisia tilinpäätöstandardeja ja Hampurin tapaamisessa tämä oli esillä. Tämä on tärkeää myös julkisessa keskustelussa siinä mielessä. Edustaja Aila Sender, olkaa hyvä. Si, mm, äh. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä näistä ehdotuksista. Olen teidän kanssanne yhtä mieltä siitä, kuinka tärkeää on Euroopan tasolla keskustella siitä, että olisiko edettävä kohti järjestelmää, joka perustuu yhteisö, yhteisille hyväksyttäville standardeille julkisessa tilinpidessä. Meillähän oli seminaari, jossa nähtiin, kuinka monimutkaista on edetä tällä suunnalla ja millaisia kustannuksia tästä on tullut niille hallinnoille, jotka ovat pyrkineet uudistumaan, kuten esimerkiksi Ranskassa on tapahtunut. Muistakin jäsenvaltiosta oli esimerkkejä. Muistatte varmasti, että kävin kes- kävimme keskustelua täällä Hamburin osavaltion kanssa, joten ymmärrämme kyllä, että Tämä ehdotus on hyvä ja tuemme ehdottomasti sitä. Kyllä me tarvitsemme tällaisen järjestelmän, mutta samanaikaisesti meillä on oltava selvä kuva näistä määräajoista ja kustannuksista, jotta voimme viestiä näistä asioista kansalaisille. On saatava aikaan yhteinen järjestelmä, joka perustuu yhdessä sovituille standardeille – ja että tämä tuo mukanaan parannuksia, siksi sitä tuemme, mutta samanaikaisesti on huomioitava määräajat, kalenterit ja kustannukset, joten meidän on pystyttävä analysoimaan kaikki hyödyt, joita tästä voidaan saada ja samanaikaisesti myös kun pyritään ehdotus hyväksymään ottamaan käyttöön, niin meidän on voitava myös ottaa mukaan kaikki mahdolliset parannukset. Eli olisi tulevaisuudessa uudistettava järjestelmiä ja pyrittävä kansainvälisiin kehyksiin. Sekä eurooppalaiset standardit että kansainväliset standardit olisi saattava sopimaan yhteen, eikä niiden pitäisi olla toisiaan vastaan. Tuemme tätä ehdotusta ja hyviä käytäntöjä, jotka auttavat jäsenvaltioita hiomaan yhteistä standardikulttuuria julkisessa eurooppalaisessa tilinpidossa. Kiitoksia. Next of the rednerlist is Novakov, bitte. Novak. Yes, indeed, international accounting standards are from... Niin, kansainväliset tilinpäätöstandardit ovat tärkeitä erityisesti pk-yrityksille. EUlla ei ole rajat ylittävää yhteistyötä ja meidän täytyy vahvistaa paikallisviranomaisten potentiaalia raja-alueilla, mutta kuitenkaan uudistuksia ei ole vaadittu yksinkertaistamisen osalta. Ja sama koskee kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja. En nyt sano, että tämä varmasti kuin yhteinen maatalouspolitiikka, niin on hyvä, että olisi muutakin yhteistä politiikkaa. Miksei vaikka yhteiset julkisten hankintojen standardit tai kansainväliset tilinpäätöstandardit. Olisi helpompaa, jos meillä olisi yhteiset rahoitusraportointisäännöt yrityksistä, kun ajatellaan petoksia, rajat ylittäviä liikkuvuuskysymyksiä ja niin edelleen. Eli missä nyt on näitä ongelmia? IFRS ei ole täysin pantu täytäntöön vielä oikeastaan 0 prosenttia, ja se heikentää kilpailukykyä, kun meillä ei ole kunnollisia yhteisiä standardeja. Tämä johtaa byrokratian pk-yrityksissä, ja haluaisin vielä korostaa, että kyllä tuen sitä, että valvotaan ja ollaan tiukkoja rahoitusraportoinnin osalta isoissa yrityksissä, jotka ovat pörssissä mutta mitä tulee pieniin yrityksiin, perheyrityksiin, niin nämä yhteiset standardit ovat helpompia niille, varsinkin kun yksinkertaistetaan asioita näiden EU-varojen käytön osalta. Eli suosittelisin, että kannustamme jäsenvaltioita luomaan standardoituja toimintoja, kun käytetään julkista rahaa voidaan lähteä julkisista hankinnoista ja tilinpäätösstandardeista. Kiitoksia. Ja vielen Dank. Kiitos oikein paljon. Eurostatin edustaja Makaronitis, PSMI-pääosaston edustaja Nottenbom, tervetuloa. Kumpi aloittaa? Olkaa hyvä. Okay. Thank you. Uh... Selvä, kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä löysin täällä painottaa sitä, että nyt kun komissio jakaa huolen aiheet luottamuksesta julkisen varojen hoitoon, voimme olla ihan samaa mieltä siitä, että talous- ja rahoituskriisi on hyvin selkeästi osoittanut uudistustarpeen erityisesti, kun ajatellaan tilinpäätösraportointia. Tästä on varmasti hyötyä ainoastaan pääomamarkkinoilla, mutta myöskin sisämarkkinoiden loppuun saattamisessa. Lopulta totta kai myös ottaen huomioon kaiken kaikkiaan julkisten varojen hallinnon tarpeet Euroopan unionissa. Vuoden 2011 vuoden jälkeen osana Sixpackia oikeastaan komission vastausta siis talous- ja rahoituskriisiin on työstetty – hanketta, jonka kautta pyritään harmonisoidaan julkishallinnon tilinpäätösstandardit, tilinpitostandardit Euroopan unionissa. Tästä hankkeesta on paljon hyötyä julkisella puolella, jotta voidaan palauttaa luottamus julkisen varoinhoitoon ja avoimuuteen – kaikissa yksiköissä, julkishallinnon yksiköissä kautta Euroopan unionin, ja tästä on siksi hyötyä Euroopan kansalaisille. Ja tämä on taivan uusia mahdollisuuksia tarkkaan valvoa julkisia varoja käyttäviä. Vuonna 2013 oli kertomus parlamentille ja neuvostolle sen jälkeen, kun tutkittiin kansainvälisiä tilinpitostandardeja ja Yhdysvaltain standardeja. Raportissa sanotaan, että on tarpeen harmonisoida tilinpäätöstandardeja Euroopan unionissa. Me tarvitsemme järjestelmän, joka sopii meidän tarpeisiimme ja siksi on tiettyjä teknisiä ja hallintoon liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät EPSAS-hankkeeseen. Kysehän on siis kansainvälisistä standardeista. On sanottava, että tämän jälkeen on otettu huomioon SSPssä tämä kritiikki, jota on esitetty, ja sen jälkeen on selvitetty monia seikkoja, jotka olivat komission kertomuksessa esille, ja voidaan sanoa, että komissio on tämän jälkeen ollut JSPn kanssa hyvin läheisessä yhteistyössä. Me pyrimme nyt tulkitsemaan näitä kansainvälisiä standardeja. Tarpeena on luoda järjestelmä julkishallinnon alalle, jossa käytetään EPSASia viite materiaalina julkishallinnon toteutumiselle. Ja IASP, kuten tiedätte, on aina pyrkinyt ottamien huomioon IFRSn tutkimukset ja myöskin yhteydet yksityisen ja julkisen sektorin tilinpitostandardien välillä. Joten uskon, että voimme saada nämä kolme raportointijärjestelmää, RS, EPSOS ja tuleva Euroopan julkishallinnon tilinpitostandardi lähemmäksi toisiaan. Ja lopulta uskomme, että lopuksi saadaan ehkä minimimäärä johdonmukaisuutta myöskin tilastotietojen kanssa, joka liittyy eurooppalaiseen järjestelmään. Yleisesti ottaen tämä on tämä hankkeemme, jota olemme työstäneet. Kuten sanoin, vuoden 2011 jälkeen. Ihan lyhyesti sanoisin vielä, että toivomme, että jäsenvaltioille voitettaisiin antaa tietty kausi ja tuki, jotta työstettäisiin julkishallinnon uudistuksia tällä alalla, jotta ja on ajateltu, että määräaika olisi noin 2020 täytäntöönpanen ensimmäistä komission ehdotusta näistä standardeista, ennen kuin siirrytään toiseen vaiheeseen tätä hanketta, jonka kautta olisi tällainen sitova näiden standardien täytäntöönpano. Euroopassa. Tässä asian tila tällä hetkellä. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Oliko teillä täsmennettävää? Haluaisitteko tehdä jotain lisäkommentteja? Ei. Jos voisin esittää teille kysymyksen. Komission ehdotusta on odotettu vuodesta 2015 ainakin. Tuleekaan sellainen EPSOSista vai selvitelläänkö teillä vielä? Okay, as I said, uh, since the, uh... Niin kuten sanoin, Vuonna 2013 komissio julkisti raportin ja me olemme nyt työstäneet näitä hankkeita. Olemme sitten näitä ajatuksia siitä, miten tässä voitaisiin edetä EU-ssa. Ja sitten nämä komission poliittiset painopistealueet. Kuten juuri selitin, me olemme uudistaneet lähestymistapaa. Me olemme harmonisoineet Euroopassa näitä tilinpäätöstandardeja ja hankkeet on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa on sellainen, että siinä lisätään rahoituksen avoimuutta. Tämä on kannustukseksi jäsenvaltioille panna täytäntö näitä ipsaksia vapaaehtoispohjalta ennen kuin sitten tulee konkreettinen ehdotus noin vuonna 2020 ja sitten siirrytään tähän sitovaan osioon, ja pannaan täytäntöön nämä yhteiset standardit Euroopan unionissa. Voisinko vielä esittää kysymyksen? Saksassa yksinomaan hallintokustannuksia tämän siirton on laskettu 2 miljardia euroa suurin piirtein. Eikö voitaisi hoitaa tätä vähän niin, että sanotaan, että jotkut asiat voidaan hoitaa vähän yksityis kohtaisemmin ikään kuin tällainen nepsas light, vai pitääkö aina olla mersu vai riittäisikö ihan tavallinen auto sinne? Eli tiedän kyllä, miksi komissio ei tätä aja, mutta ajattelen, että tässä olisi jotain uutisia kuitenkin. Eli kun tämä ehdotus julkaistaan, toivoisin, ettei joudu palaamaan Saksan vastaanoton takia. Mutta ehdotus olisi tärkeää kuitenkin saada tehtyä, saada tähän nyt jotain vauhtia. Minä olen jo ollut mukana, kun näitä tilinpäätöskysymyksiä on uudistettu. Ja pitääkö uudistuksen olla aina niin valtavan suuri? Niin, että ei ole helppoa saada helpommin tätä loppuun. Olisiko tämä mahdollista yksinkertaisemmin, pienemmin muutoksiin? Ja kun Saksassa kysytään, miksi tätä haluatte, niin – minä viittaan aina näihin, että tarvitaan tilastotietoja, luotettavia harmonisointeja riittävästi. Eikö tämä olisi jotenkin yksinkertaisemminkin hoidettavissa? Miten ajattelette, että tällaisia ehdotuksia voitaisiin tehdä? Eli miksi tarvitaan juuri tätä ehdotusta? Eikö joku vähempikin riittäisi? Kiitos. Okay, as a matter of reason, first of all, No ensinnäkin haluaisin todeta, että olemme avoimia ottamaan vastaan ehdotuksia, joiden kautta voidaan saada aikaa avoimuutta ja vertailtavuutta julkiseen tilinpitoon Euroopassa sisäisestikin. Näin teemme ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa pyrimme käymään mahdollisia pohdinnotoja koskien näitä asioita. Kysymyshän kuuluu, mitä oikeastaan tarvitsemme. Komission kertomuksessa on näkemys, että kyseessä ei ole vain tilastot. Tilastojärjestelmä tilinpiitois, päätis raportointi käyttää yleistä julkispoliittista dataa. Käytämme tietoja, jotka eivät ole kattavia eivätkä täysin johdonmukaisia jossakin tapauksissa. Tiedot eivät myöskään ole vertailtavissa. Tämä vaikuttaa sekä tila, tilastolliseen raportointijärjestelmään että tilinpäätösraportointijärjestelmään. Ajatus, jota esitämme tässä, koskee sitä, että Euroopan unioni myös politiikkaan teossaan tarvitsee molempia. Se tarvitsee avoimia, avoiman vertailukelpoista eh, tilastojärjestelmää ja tilinpäätösraportointijärjestelmää, joten meidän on tähän tilinpäätösraportointijärjestelmään otettava mukaan myös eh, lähinnä julkisen talouden datan vertailukelpoisuus ja laatu. Joten sitten tämä kysymys on, voimmeko toimia vähemmällä. Mehän haluaisimme päästä sellaisen tilanteeseen, että olisimme täysin avoimia koskien finanssipoliittista positiota ja julkisen talouden eri tasoja, keskushallinnon, valtion hallinnon ja paikallishallinnon tasoa. Koska loppujen lopuksi joko, joko suoraan tai välillisesti näillä kaikilla tasoilla käytetään veronmaksajien rahoja. Jos pääsemme tilanteeseen, jossa meillä on täysin avointa, täysin vertailukelpoista tilipäätösraportointia, niin voimme myös selittää selkeästi, miten veronmaksajien varat on käytetty. Tavoitteenamme on se, että tulevat tilinpäätösraportointistandardit asetetaan tilinpäätösperiaatteille ja standardeille ja tarpeen mukaan pyritään sitten pääsemään tähän vertailukelpoisuuteen ja avoimuuteen. Sitten kustannuksista on aivan selvää, että EPSOS, EPSOS on aika merkittävä hanke, rakenteellinen hanke kaikille unionissa. Ja tietenkin se maksaa jotakin. Ja se maksaa aika laillakin. Komission kertomus 2013 puhuit asiasta hyvin selvästi. Kuten tiedätte, komissio on myös pyytänyt tutkimuksen, jolla pyritään paremmin arvioimaan tulevia kustannuksia toistaiseksi ilman konkreettisia kansallisia täytäntöpano-ohjelmia jäsenvaltioilta, niin emme voi muuta kuin tarjota tällaisen laajan haarukan koskien pahinta ja parasta skenaaria. Vasta sitten, kun meillä on standardit valmiina ja kansalliset täytäntöpanon kustannukset selville, tämän jälkeen voimme saada selkeän käsityksen siitä, miten täytäntöpanokustannukset jäsenvaltiossa tulevat näyttämään. Vuodesta 2013 alkaen on tapahtunut unionissa paljon, paljon muutoksia on tehty. Tilinpäätössä raportoinnissa julkisella sektorilla, eli pyritään parempaan raportointiin EPSA-standardeja. Niin jos näin tehdään, niin tulevat kustannukset vähenevät. Sitten nämä pien, pienemmät julkisen sektorin elimet. Tämä koskee lähinnä paikallishallintoa. Komissio vuonna 2013 teki selväksi, että tarkoituksena on kehittää hyvin rajoitettu määrä raportointivelvoitteeksi ja velvoitteita pienemmille, pienemmille toi, toimijoille ja vähemmän riski, riskialteille toimijoille. Tämä on hankkeena ja toivomme, että tämä onnistuu, eikä se vesitä raportoinnina avoimuutta ja näitä muita tavoitteita. Ja, wir, wir danken Ihnen. Kiitokset teille. Kollega Czarnecki, vielä loppupuheenvuoro. Eikö? Nämä no, määräaikat tarkistusten jättämiselle on kohta löytyy 11. päivä maaliskuuta. Ja äänestämme sitten 7. päivä huhtikuuta. Kiitos oikein paljon. Käsittelimme tämän esityslistan kohdan. Ja nyt oikeastaan kaivattaisiin Inesia paikalle. No hyvä. Esityslistalla seuraava kohta on kohta kuusi EUn nuorisostrategian arviointi 2013-2015. Derek Vaughan on esittelijä. Jens Geier puhuu hänen nimissään. Ja, in Deutschland. Kiitoksia. Kollega Vaughan on vielä matkalla. Eli hän pyysi minua sitten esittelemään tämän kohdan. Taustana on siis tämä Euroopan nuorisoaloite. Miten se syntyi? No mehän olemme kaikki siitä tietysti iloisia. Ja sitten sen onnistumisesta ei kuitenkaan oltu ihan varmoja. Yhtäältä on käyty keskustelua budjettivaliokunnassa. Eli tämä nyt oli aika tärkeä aloite, johon täytyy antaa resursseja. Ja sitten olemme saaneet viestejä jäsenvaltioista, eli miten tämä aloite sitten eteni eri jäsenvaltioissa. Olin nähnyt lukuja, eli 110 000 nuorta tavalla tai toisella oli mukana tässä hankkeessa. Eli on jäsenvaltioita, joissa nuorisoaloitteita ei ole ollenkaan toteutettu tai vain hyvin vähän. Ja miten nämä strategiat sitten etenevät, se riippuu arvioinnista, ja tässä vaiheessa 2015 meillä on luonnos yhteisestä tekstistä komissiosta ja neuvostosta. Ja kulttuurivaliokunnan lausunnossa käsitellään näitä samoja aiheita. Ja sitten esittelijällä on kolme kysymystä komissiolle. Ja koska Derek Vaughan on englantilainen, niin hän on tietysti laatinut nämä englanniksi. Eli luen nyt nämä kysymykset komissiolle. Vuonna 2015 neuvoston ja komission yhteisessä raportissa on todettu, että meidän täytyy valvoa nuorisotakuuta ja tuloksia odotettiin viime vuoden lopulla. Mitä tässä kirjassa on? Sitten toinen kysymys, mihin toiminnan on ryhdytty, jotta varmistetaan se, että jäsenvaltiot käyttävät tätä tukea, että annetaan. Ja kolmanneksi, miten komissio varmistaa, että kun EU on rahoittanut hankkeita niin, että ne johtavat nuorten pysyvään työllisyyteen sen sijaan, että he saisivat lyhytaikaisia työpaikkoja. Kiitoksia. Fragen, Kiitos oikein paljon. mullekin on kysymyksiä. Edustaja Nova. Uh, I'm glad that... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että saatoin olla varjoesittelijä tässä asiassa. Nuorisolla on todella suuri merkitys minulle. Viimeisen vuoden ajan olen tehnyt työtä useiden mietintöjen parissa, jotka käsittelivät nuorisoa. Ja näin olen saanut usein näkyä kuulmia näihin EUn rahoittamiin ohjelmiin, mutta mennäänpä asiaan. Aikaisempina vuosina meillä ei ollut riittävästi rahoitusta näiden ohjelmien rahoittamiseksi nyt on sanottava, että meillä on ehkä enemmän varoja, enemmän rahaa kuin hyviä ajatuksia, mitä rahalla voitaisiin tehdä. Jäsenvaltioille on aika vaikeaa hallinnoida tällaista rahoitusta, jota tulee eri, eri rahoituslähteistä, joita on nuorisolle kohdennettu. Ongelma ei ole kovin monimutkainen. Se on nuorisotyöttömyys ja koulutuksen puute. Miksi siis tarvitsemme niin paljon erilaisia rahoitusvälineitä? Haluaisin antaa tästä esimerkin. Meillä on paljon rahaa Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan nuorisotakuusta, Erasmuksesta ja niin edelleen. Kuitenkin samanaikaisesti nuorten yrittäjien Erasmus on on saanut vain 55 miljoonaa 2020 vuoteen asti, vain tämän verran. En haluaisi ajatella, kuinka monta kertaa enemmän kuin 55 miljoonaa käytämme yhtä tärkeisiin asioihin. Jos haluamme nyt rohkaista nuorisotyöllisyyttä lyhyellä aikavälillä, subsidiariteettiin menettelyllä se ei toimi, vaan meidän on rohkaistava lahjakkaita nuoria yrittämään niin, että he eivät vain hakisi työpaikkoja, vaan luovis, luos, loisivat työpaikkoja. Jos näin haluamme tehdä, niin meidän on yksinkertaistettava, aivan kuten olemme tehneet myös kohesiopolitiikan alalla yksi suuri rahoituslähde ja yksinkertaisemmat säännöt nuorille. Näin minä tämän asian näin. Odotan todella tuloksia siitä, kuinka nuorisotakuu etenee, koska tiedän, että Skandinavian maissa tilanne on hyvä, mutta Ranskassa esimerkiksi lehdistön mukaan ollaan melkein nollassa. Samaan aikaan nuorten yrittäjien Erasmus siitä 30 prosenttia henkilöistä, jotka ovat menestyksekkäästi käyneet läpi ohjelman, perustivat oman yrityksen. Tämä on valtava määrä, kolmasosa. On todella pohdittava sitä, kuinka voidaan investoida lisää tähän ohjelmaan, erityisesti jos pystymme tekemään siitä globaalin, niin kuin, niin kuin aion ehdottaa pilottiprojektin kautta. Kiitoksia. Frau Kollegin Labajova, bitte. Kollegana Vajova, olkaa hyvä. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen niin, että voimme käydä tätä keskustelua ja sitten valmistelemme luonnoksemme. Tiedätte totta kai, että olen työllisyysvaliokunnan täysjäsen myös, joten minulla on se etu, että voin katsoa tätä kysymystä kahdelta kannalta. Pari kysymystä komissiolle. Ehkä muutama ajatus. Ensinnäkin pidän erittäin hyvänä sitä, että on hyviä esimerkkejä hyvistä käytännöistä siitä, mitä on rahoitettu tällä politiikan saralla. Henkilökohtaisesti tutustuin perjantaina yhteen, kun kävin Lontoossa työvälityskeskuksessa. Se oli hyvin mielenkiintoista, miten oli rahoitettu tätä, miten hoidettiin tätä keskusta. Siellä oli todella tällainen yksilökohtainen lähestymistapa nuorten suuntaan tämä on ongelmallinen Lontoon alue, joten siksi tämä oli juuri todella tarpeen ja hyvä esimerkki on rahojen käytöstä. On hyvä, että otetaan käyttöön hyviä esimerkkejä jäsenvaltioista, työpohjainen oppiminen Saksasta tai Itävallasta. Siellä on paljon kokemuksia hyvin toimivasta järjestelmästä – Opiskelun, koulutuksen ja työllistymisen välillä on oltava parempi linkki ja sitten rahoituksesta vielä nuorille on annettava niitä taitoja, joita työmarkkinoilla tarvitaan. Hyvä, että komissio joskus reagoi parlamentin toiveisiin, kuten tänään. En tiedä, onko tämä Ingelle tuttu tämä pilottihanke, oppisopimuskoulutuksen liikkuvuus. Me olimme molemmat mukana parlamentin puolelta tässä työssä, joten hienoa, että on tällaisia pilottihankkeita, jotka ovat niin kipelästi meille tarpeen. Kolme kysymystä. Tiedon kerääminen jäsenvaltioista. Ovatko tiedot luotettavia? Etsin nuorisotakuun nuorisoaloitetietoja jäsenvaltioista, enkä kaikkia tietoa pystynyt löytämään. Eli miten komissio voi varmistua siitä, että saadaan kaikki tarvittava tieto jäsenvaltiosta? Onko tieto luotettavaa? Toinen kysymykseni liittyy indikaattoreihin ja tuloksiin. Me puhumme yhä enemmän tulosperusteista budjetoinnista ja lähestymistavasta, mutta tällä saralla indikaattorit ja tulokset ovat hyvin monimutkaisia, koska mikä on tässä varsinainen tulos, jos on nuori henkilö, joka saa koulutuksen, onko tästä etua hänelle koko elin ikäsaajan tai nuori saa työpaikan vuodeksi tai kolmeksi tai elämäkseen. Eli miten voidaan keskustella näistä indikaattoreista ja tuloksista? Miten komissiossa keskustellaan? Kolmas kysymys. Nuorisopolitiikkaa pitää täydentää muilla politiikan aloilla. Työllisyys, totta kai koulutuspolitiikka myös, digitaaliset sisämarkkinat, markkina, terveyspolitiikka, urheilupolitiikka. Me tarvitsemme strategioita, että saadaan kunnon vaikutusta tällä saralla enemmän kuin muilla. Miten komissio huolehtii siitä, että saadaan synergiaetua siitä, että yhdistetään kaikkia näitä politiikan aloja? Kiitos. Kiitos. Pistin itsenekin puhujalistalle, kun tämä on niin tärkeä aihe. Haluaisin kysyä komissiolta, miten sisämarkkinat eivät toimi tällä sektorilla? Ajatuksenahan oli se, että meillä on liikkuvuus, kun ihmiset haluavat tai eivät löydä työpaikkaa yhdestä maasta, voivat lähteä toiseen maahan. Tämä oli ajatus. Nuorten osalta tämä ei onnistu, vanhempien osalta ehkä. Vaalipiirissäni on alueita, joissa nuorisotyöttömyys on 1,4-1,5 prosenttia, kun luen, että valmiiksi opiskelleet 48 prosenttisesti jäävät työttömiksi, niin tässä menee ainakin yksi sukupolvi hukkaan, kun mahdollinen liikkuvuus ei toteudu. Miksi sisämarkkinat eivät toimi tässä yhteydessä, se on kysymykseni. Ja sitten ihmiset ilman korkeakoulutusta, heillä on paremmat mahdollisuudet. Tämä ei ehkä toimi aina, mutta mitä tehdään – että voidaan auttaa nyt heti, koska useimmat näistä toimista ovat pitkän aikavälin hankkeita, jotka tarvitsevat tietyt rakenteet. Meillä menee paljon aikaa hukkaan. Ja tässä menee elintärkeät mahdollisuudet sivusuun. Nyt on vielä puhujalistalla kollega Jala Senderensi. Niin, pahoittelen, jouduin olemaan poissa tällä hetken henkilökohtaisesta syystä. Haluaisin kiittää eh, edustaja Vogania Kuten tiedätte, hän käy kampanjaa. Toivon, että kaikki menee hyvin. Tästä nuorisostrategiasta Espanjan kaltaisessa maassa prosenttimäärät ovat valtavia, joten meillä on sitäkin tärkeämpää, että tämä onnistuu, mutta ongelmia on ollut paljon. Totta, että kun ajatellaan hyviä käytänteitä, esimerkiksi tämä saksalainen järjestelmä, jossa on oppisopimuskoulutusta, jossa koulutus todella yhdistetään tällaiseen työllisyysmahdollisuuksiin ja olemme tästä ottaneet mallia. Tätä pidimme hyvänä esimerkkinä, mutta toki puitteiden pitää olla samat, että työnantajat sitoutuvat samalla tavalla kuin saksalaiset työnantajat. Tällaista tilannetta on vaikea löytää alueelta, jossa tavat ovat olleet erilaisia, joten aika vaikea, että tätä on toteuttaa. Espanjan tapaisessa maassa on erittäin paljon nuorisotyöttömyyttä ja se on varsinainen tragedia – ja nyt olemme taas maahanmuutossa positiivisia. Tulee monet nuoret ovat lähdössä. Täällä on ollut edustaja Simon ja, me, täällä oli ryhmä espanjalaisia, jotka hänen vaalipiirillään olivat oppimassa näistä koulutusmenettelyistä, mutta olisi aika vaikea tehdä ver- vertailua, koska nämä työlli- työmaailman integroitumistilanteet ovat hyvin erilaisia. Tämä strategia on kyllä hyvin hyödyllinen, mutta, mutta todellisuus on hyvin erilainen. Haluaisin nyt kysyä, miten tämän strategian avulla voitaisiin jotenkin harmonisoida ja muuttaa erityyppisiä yleissopimuksia ja sopimuksia työnantajan kanssa ja edistää ammattikoulutusta, jota omassa maassani aliarvioidaan vielä. Ja sitten toinen kysymys koskien pakolaisnuorten integrointia. Suuren osa heistä on nuoria todella. Millaisia mahdollisuuksia meillä olisi hyödyntää tätä strategiaa ja sen myönteisiä elementtejä, sen kapasiteettia, mutta tilanteita, miten voisimme hyödyntää tätä myös näitä nuoria varten. Auf der Rednerliste Seuraavana kollega Zeller. Ja, danke. Frau. Kiitoksia puheenjohtaja. Miksi sisämarkkinat eivät toimi? No täytyy tietysti katsoa, että kysyntä ja tarjonta eivät vastaa. Jos etsin insinöörejä ja sitten on paljon teatteritieteilijöitä ja sosiologeja tarjolla, niin silloin on kyllä aika hankala tilanne. Jos vaikka IT-alalla, kuten Saksassa on nähty, tarvitaan vähemmän yliopistotutkinnon suorittaneita, vaan enemmänkin ammattikoulun suorittaneita. Mutta Tällä alalla toimii hyvin paljon ihmisiä, joilla on yliopistotason koulutus. Ja sitten kun nuorilta kysytään, kaikki haluavat olla automekaanikkoja, mutta sitten kun täytyy tehdä työtä öisin tai nousta hyvin aikaisin, niin sitten tilanne ei olekaan niin helppo enää nuorille. Ja valtio ei luo mitään työpaikkoja, vaan talouden pitää niitä luoda. Ja tietysti tarvitsemme talouskasvua ja työpaikkoja. Eli jos 2,5 tai 3 prosenttia talouskasvua olisi vuodessa, niin silloin olisi taas siitä, että myöskin uusia työpaikkoja syntyy. Mutta näinhän valtaosassa maita ei ole. Ja kun kyse on sosiaalisesti heikossa asemassa olevista perheistä, niin esimerkiksi Berliinissä oli nuorisotyöttömyyttä, se oli noin 15-20 prosenttia. Ja meidän pitää löytää uusia yhteistyömuotoja. Eli talous ja koulu pitää kytkeä toisiinsa ja parhaisemmassa vaiheessa. Aikaisemminhan koulu ei ollut kovin innoissaan näistä ehdotuksista, eikä myöskään talouselämä, että nämä asiat pitäisi yhdistää. Ja meillähän nyt on perheitä, jotka elävät sosiaalituolella jo kolmannessa sukupolvessa. Ja sitten kun menee kouluun ja puhuu lasten kanssa, mitä he haluavat tehdä, niin jotkut sanovat, että pojat sanovat, että haluavat olla henkivartijoita ja tytöt sanovat, että haluavat elää sosiaalituella, koska tällaiset muodot olivat hävinneet näistä perheistä. Ja meidän täytyy löytää monimutkaisia ratkaisuja jotka eivät toteudu yhdessä viikossa, vaan meidän täytyy kaikkien nyt puhaltaa yhteen hiileen. Tässä mukana ovat kouluttajat, talousalan toimijat, työllisyysvirastot. Ja jos on vaikka harjoittelumalleja nuorilla, niin silloin myöskin nuorison sosiaalityöntekijät täytyy saada tähän järjestelmään mukaan. Ja sitten vaihdot Euroopassa. Pari vuotta sitten Berlinissä oli paljon espanjalaisia nuoria, jotka olivat pari kuukautta paikalla ja sitten he palasivat kotinsa. Siellä oli kieliongelmia, koulutus, ongelmat eivät selvinneet, koska Espanjassahan koulutus on täysin erilaista kuin Saksassa. Eli ensin olisi pitänyt mennä ammattikouluun ja no, nuorten osalta on ymmärtää tietysti, että heille tuli koti ikävä ja kahden kuukauden jälkeen he halusivatkin jo palata kotiin. Eli tämä nyt on suuri haaste kaiken kaikkiaan. Ja meidän täytyy suojautua nyt siltä, että parin kuukauden tai vuoden jälkeen joudutaan tilanteeseen, josta kollegat ovat jo puhuneet. Eli meidän täytyy oppia toisiltamme, meidän täytyy miettiä erityisiä ongelmia, joita meillä on ollut. Täytyy katsoa, mitä voidaan tehdä eri maissa. Ja sitten esimerkiksi yritykset Espanjassa. No Saksassahan kaikki, jotka ovat koulutuksessa, saavat jo pientä palkkaa, tällaista koulutuspalkkiota. Ja monet espanjalaiset sanovat, että tämä maksaa minulle, minun pitäisi vielä maksaa tästä palkkio. Eli lähestymistapa ja kulttuuri on hyvin erilainen. Eli kaikkea ei ratkaista rahalla, siitä on apua, mutta tärkeämpiä ovat rakenteet, jotka sopivat yhteen. Ja meidän täytyy tar- tarkastella ongelmia, jotka ovat ruotsisaarilaisia kuin Bulgariassa, ja sitten Saksassa ongelmat ovat erilaisia kuin Italiassa tai Espanjassa. Mutta meidän täytyy kuitenkin edistää näitä vaihto-ohjelmia. Dank für die EU-Kommission. Kiitos oikein paljon. Empel-pääosaston Stakasmark. Näin täällä minun listassani ainakin on. Sie werden jetzt dran. Teillä olisi nyt puheenvuoro. E. Tai Rahartung. Ihan sama kumpi aloittaa, mutta jompi kumpi joutuu kyllä laittamaan. Olkaa hyvä. Okay. Okay. All right. Uh, thank you very much. Selvä, kiitos paljon puheenjohtaja. Olen työllisyyspääosastolta tosiaan ja ehkä otan esiin muutaman kysymyksen, jotka mainittiin erityisesti rahoituksen osalta. Ehkä voisin aluksi selittää mitä me oletamme, että uudella ohjelmointikaudella tapahtuu? nuorisotyöllisyysaloitteen osalta ja Euroopan sosiaalirahaston osalta. Ja sitten muutama sana siitä, miten näemme täytäntöpanon tilanteen tällä hetkellä ja paraan muutamaan esittämäni kysymykseen. Odotetut tulokset. Varmasti löydätte mielenkiintoisia lukuja artikla 16 kertomuksesta, joka parlamentille on annettu. Siinä on periaatteessa neuvotteluiden tulokset kumppanuussopimuksesta ja operationaalisista ohjelmista, jossa selitetään, mitkä ovat jäsenvaltioiden suunnitelmat näiden ohjelmien alla eri teemakohtaisesti. Ja siellä on nuorisotyöttömyyteen liittyvä luku ja nuorisotyöllisyysaloitteeseen – Enoksi muutaman luku. Kun ajatellaan, mitä tuloksia ajetaan takaa, 3,1 miljoonaa työtöntä saadaan käymään läpi tämän aloitteen toimia. Eli yli kolme miljoonaa ihmistä osallistuu näihin. 1,6 miljoonaa työtöntä ei aktiivista henkilöä luultavasti saa tarjouksen työpaikaksi, koulutuspaikaksi, oppisopimuskoulutuspaikaksi sen jälkeen, kun on saanut työllisyysaloitteen tukea. 1,3 miljoonaa työtöntä tai toimatonta oletetaan saavan työpaikan sen jälkeen, kun näitä toimia on toteutettu. Palaan vielä näiden lukujen luotettavuuteen, mutta nämä luvut osoittavat sen, että tässä on oletettu suurta vastaanottavaa ryhmää nuorisotyöllisyysaloitteen osalta. 6,4 miljardia on annettu, 3,2 nuorisotyöllisyysaloitteeseen 3,2 sosiaaliraston, mutta sosiaaliraston tukea on lisäksi ja sillä tuetaan nuorten saamista työmarkkinoille 12,7 miljardia. Kun ajatellaan kaikki kaikkia ESFn sosiaaliraston toimia, jossa keskitytään erityisesti nuoriin, mutta sen lisäksi 11 miljardia euroa odotetaan käytettävän työmarkkinajärjestelmien modernisoimiseen ja tietenkin nuoret ovat keskeisimpiä näiden järjestelmien käyttäjiä. Ja 26 miljardia euroa, myös tärkeä luku, käytetään koulutusjärjestelmien uudistamiseen jälleen kerran. Tässä puhumme lähinnä nuorista ihmisistä, jotka ovat päävastaanottajia tämän tuen osalta. Näin siis ensimmäisen analyysin jälkeen, kun kumppanuussopimuksia ja ohjelmia on analysoitu. Missä mennään sitten täytäntöönpanon osalta? No työllisyysaloitteen osalta nähdään, että täytäntöönpano on lisääntynyt nähdään, että vuoden 2015 joulukuun loppuun mennessä 3,3 miljardia euroa korvattavia kuluja on valittu. Eli 3,3 miljardia jo sovittu ja 34 000 tointa on jo valittu tämän tuen vastaanottajaksi. Eli hyvin paljon vastaanottajia. Näemme, että tämä tuki keskittyy yksilökohtaiseen tukeen. Se on nuorisotyöttömyysaloitteen osalta tärkeä lähestymistapa. Näitä varoja käytetään oppisopimuskoulutuspaikan saamisen tai ensimmäisen työn paikan saamiseksi. 75 prosenttisesti tätä on pidetty keskeisempänä toimena. Eli tätä täytäntöönpanoa nähdään nyt melko paljon. Useat jäsenvaltiot ovat selkeästi todenneet, että ennakkorahoituspäätös, joka viime vuonna tehtiin, on selkeästi auttanut siinä, että täytäntöpano lähti liikkeelle. Meidän on odotettava lisää lukuja, lisää tilastotietoja ja lukuja, että saadaan kattavampi kuva. Toukokuusta lähtien odotamme vuosittaisia täytäntöönpanoa kertomuksia, jotka koskevat nuorisotyöllisyysaloitetta, Euroopan sosiaalirahastotoimia. Euroopan komissio raportoi nuorisotakuun tilanteesta, ja työllisyysaloitteen tilanteesta toisella vuosipuoliskolla tänä vuonna. Sitten kysymyksiin. Mistä tiedämme, että tiedot ovat luotettavia? Hyvin tärkeä kysymys. Yksi jäsenvaltioiden tehtävistä – ennen kuin maksuvaatimuksia esitetään, on nimettävä viranomaiset ja se on mahdollista vasta sen jälkeen, kun on tarvittava valvontajärjestelmä käytössä muun muassa. Tätä tarkastaa kansalliset tilintarkastuslaitokset ja kun järjestelmä on käynnissä, niin, niin sitten voidaan nimetä viranomaiset ja ensimmäiset maksupyynnöt voidaan esittää. Eli uskoakseni tässä on tiukkaa valvontaa ihan alusta asti, jotta huolehditaan kunnollisesta valvontajärjestelmästä. Indikaattoreista tulosindikaattoreista todella indikaattorit tulokset ovat ohjelmointikaudella hyvin tärkeitä. Kyse on ennen kaikkea aikaansaannoksista ja siksi tulosindikaattorit ja tavoitteet ovat selkeät ESFn ja nuorisotyöllisyysaloitteen osalta. Emme tietenkään voi selvittää, missä ihmiset ovat 10, 15, 20 vuotta sen jälkeen, kun ovat saaneet sosiaaliraston tukea. Mutta nuorisotyöllisyysaloitteen yhteydessä katsotaan, mitä tapahtuu vielä kuusi kuukautta sen jälkeen, kun tukea on saanut. Tällaiset indikaattorit ovat mukana vuosittaisessa toimintakertomuksessa, joka on pakollinen jäsenvaltioille. Miksi sisämarkkinat eivät toimi? On tähän kysymykseen Vastaisin vain, että voin viitata aloitteeseen, joka on melko arvokas ensimmäinen työpaikka, eli ensimmäinen työpaikka ulkomailla. Sen mahdollisuuden saaminen osoittaa myös, miten sisämarkkinat voivat toimia kehitellen myös ensimmäistä työkokemusta. Kiitos oikein paljon. Paljon kiitoksia ja olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt luoda tässä yhteyksiä nuorisostrategian ja näiden eri kysymysten välillä ja toisaalta nuorisostrategian kanssa mehän seuraamme koulutuskysymyksiä ja pätevyyksen tunnustamista. Tämähän täydentää sitä, mitä kollegani sanoi työllisyyspääosastosta. Työllisyys on yksi kahdeksasta luvusta Euroopan nuorisostrategiasta, jota, strategiassa, jota me Siinä pyrimme yhtäältä kehittämään yksilöiden, nuorten potentiaalia EU:ssa ja toisaalta pyrimme lyömään sellaisen ympäristön, jossa nuorisot voivat, nuoriso voi menestyä. Viime vuosien aikana erityisesti täytäntöpano kertomuksessa 2013-2015 näimme, että nuorisopolitiikkaa yksin ei riitä, vaan tarvitaan läheistä yhteistyötä kaikkien muiden toimintapolitiikkojen kanssa Euroopan unionissa. Tähän liittyy erityisesti koulutus, työllisyys, mutta myös sosiaaliset palvelut, asunto, politiikkaa suunnat nuorille. Ja ainoastaan jos teemme tätä kaikkien näiden asioiden kanssa yhdessä, voimme saada tuloksia aikaan. Edistystä on jo tapahtunut. Mutta on selvää, että EUn tasolla ja kansallisella tasolla on vielä parannettava tuloksia. Nyt haluaisin käsitellä koulutusta ja taitoja, jotka liittyvät työllisyyteen. Kuten varmaankin näitte nuorisokertomuksessa, koulutuspuolella on ihan rohkaisevia tietoja. 82 prosenttia nuorista on saanut varmi, valmiiksi ylemmän toisen asteen koulutuksen. Koulun keskeyttäminen on laskusuunnassa. 2010 14 prosenttia, 11,1 prosenttia 2014. Ja sitten koulu, korkeakoulutus se taso on parant- lisääntynyt 33,8 prosenttia 2010 ja 37,9 prosenttia vuonna 2014. Meidän olisi myös toimittava niin, että nuorten hankkimat taidot tunnustetaan. Olemme tässä kyllä edistyneet virallisen koulutuksen osalta, mutta meidän on tehtävä edelleen työtä näiden kysymysten osalta ja toisaalta horisontaalisten taitojen osalta, joita on saatu ei-virallisessa ja epävirallisessa koulutuksessa koska on monen tyyppistä koulutusta. Tällä hetkellä olemme kiinnittäneet paljon huomiota muodolliseen koulutukseen. Meidän olisi annettava mahdollisuus myös niille, jotka eivät ole onnistuneet muodollisen koulutuksen piirissä, niin että myös heidän taitonsa voidaan tunnustaa, kun he ovat esimerkiksi tekemällä oppineet. Näinhän olemme tehneet Erasmus Plus-ohjelman nuoriso-osiossa. Siellä olemme ottaneet käyttöön tällaisen niin sanotun nuorisopassin nuorille. Olemme jo 500 000 tietääkseni. Nyt meidän on katsottava, kuinka nämä pätevyydet ja taidot tunnustetaan – kansallisella tasolla. Tällä hetkellä meillä on kaksi aloitetta kansalliselta hallitukselta Baltian maista meneillään ja moni, muutamat muut maat ovat ottaneet tästä nuorisopassista mallia ja, ja sopeuttaneet kansallisia järjestelmiä tähän. Hyvä puheenjohtaja, en nyt tämän enempää puhu täydentäen kollegani sanoja työllisyyspääosastosta. Kiitoksia. Ja, vielen dank, es waren sehr interessante. Kiitos. Paljon mielenkiintoista täydentävää tietoa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esittelijän nimissä kollega Geier puheenvuoro vielä lopuksi, eikö? Aila Sender ei myöskään pyydä puheenvuoroa. Haluaisin viitata siihen, että 15.3. luonnosteksiä käsitellään tarkistusten jättämisen määräaika 22. päivä maaliskuuta muut mahdolliset asiat, esityslistan kohta muut asiat ei. Puheenvuoropyyntöjä seuraavat kokoukset 15. maaliskuuta kello 9 täällä Brysselissä. Kiitos oikein paljon. Vähän aikaisemmin saamme työt päätöksen. Toivotan teille mukavaa iltaa. Ensi kokouksen. Kiitos oikein paljon. Kokous päättyy.